Okay, welcome everybody. We'll... Tervetuloa kaikille. Jatkamme kokoustamme. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi valiokuntaan tuttu henkilö, Hakin Almunia. Me keskustelemme kilpailuasioista. Viimeisimmän kerran, kun meillä oli näkemyksen vaisto komission jäsenen kanssa, oli 22. päivä toukokuuta. Ja uusi tapaaminen on tulossa 8. päivä lokakuuta. Tällä välin kuitenkin kuuntelemme komission jäsenen puheenvuoron ja tavan omaisen tapaan voimme esittää kysymyksiä. Kilpailutyöryhmän jäsenistä suurin osa on paikalla. Ja hyvä niin. Täytyy kertoa, ketä nämä henkilöt ovat. Meillä on täällä siis äh, ryhmä, jonka johdossa on Sanchez Presedo, ja muut jäsenet ovat Peter Skinner, Sophie Infeld, Philippe Lamberts uh, and Dirk-Jan Epping and Jürgen Klut. So those are... Edellä mainitut ovat siis henkilöt, jotka tekevät työtä kilpailuraporttien tiimoilta tänä vuonna. Olkaa hyvä komission jäsen. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää jälleen Ekon valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa Rova Bolsia kutsusta tulla kertomaan vuosittaista kilpailukertomuksesta viime vuodelta 2011. Tänä, tämän päivän kokouksemme tapahtuu kriittisenä hetkenä EU:ssa aikana, joka vaatii huomattavia muutoksia, rohkeita päätöksiä ja poliittista kunnianhimoa. Kreikan viime sunnuntain vaalitulos tulos oli myönteinen askel ja vahvistaa maan paikan euroalueessa. Toinen tärkeä askel on juuri edessämme. Kymmenen päivän kuluttua Eurooppa-neuvosto tekee päättäväisiä tärkeitä päätöksiä, jotta saadaan liikkeelle rahoituksellinen, taloudellinen ja poliittinen unioni. Euroopan haasteiden määrä vaatii johtajuutta, poliittista päättäväisyyttä, strategista näkemystä. Tämä on vi- nyt puhun tietysti kilpailun politiikan täytäntöönpanosta. Se on toiminut vaikeassa ympäristössä viime vuoden ajan ja kriisin alusta lähtien 2008. Luonteeltaan meidän työmme mahdollista sen, että voimme suoralta kädeltä nähdä, miten kriisi vaikuttaa käytännössä. Tämän päivän kertomus, teille esittelen, on tulosta tästä kokemuksesta. Päätavoitteena työssämme on saada aikaan mahdollisimman hyvät, parhaat mahdolliset olosuhteet kasvulle, työpaikoille, sisämarkkinoilla. Tämä on tärkeämpää kuin koskaan, että voimme vapauttaa potentiaaleja, jota yhteismarkkina tarjoaa, jotta päästään ulos kriisistä ja saadaan vauhtia talouteen. On niin paljon tietoa, jota tästä kertomuksesta löytyy uudessa muodossaan, niin kuin parlamentti oli vaatinut, niin haluaisin tästä korostaa kolmea aluetta, jotka edustavat hyvin työmme laajuutta. Rahoituspalvelut, elintarvikkeet, valtion tuet. Valtion tuen uudistamisaloite on tärkeä poliittinen kehitys, joka ei löytänyt paikkaa tässä kertomuksessa, koska se aloitettiin vasta muutama viikko sitten, mutta haluaisin kuitenkin keskustella siitäkin tänään valiokuntanne kanssa. Aloitan tarkastelematta työtämme rahoitusmarkkinoilla jälleen kerran. Päätavoitteenamme viime vuonna oli säilyttää vakaus ja selviytyä tältä turbulenssilta. Edelleenkin käytämme valtiosääntö valtiontukisääntöjä, jotta pelastaisimme pankkeja, jotka tarvitsevat julkista tukea säilyttääkseen rahoitusvakautensa. Pyrimme minimoimaan julkisen sektorin kustannuksia valmistamaan, että pankit pärjäävät riittävän hyvin, että voivat jatkossakin jatkossakin lainata talouksille ja yrityksille. Valtion velkakriisi paheni viime kesänä. Meillä on muuta vaihtoehtoa kuin laajentaa väliaikaista valtion tukijärjestelyä pankkeihin, joka jatkuu tänä vuonna. Me otamme käyttöön uusia pysyviä järjestelyitä sitten, kun markkinat vakautuvat. Olemme tähän valmistautuneet, valmistautuneet, mutta meidän pitää odottaa, että rahoitusmarkkinat päätyvät normaaliin tilaan. Sitten otetaan nämä uudet äh, jälleenrakennusmuutossuuntaviivat. Ja mitä tulee erityisiin sääntöihin, jotka ovat vielä voimassa, olemme päättäneet kestävyydestä, järjestelyistä 46 pankin kohdalla ja vieläkin teemme työtä 25 muun tapauksen tai ylikin muiden pankkien kanssa jo lähes neljän vuoden ajan. Me olemme myös tavallaan hoitaneet kriisinhallinnointia ja pankkiratkaisukysymystä Euroopan tasolla ainakin. Olemme tarttuneet myös rakenteellisiin ongelmiin, joita syntyi jo ennen kriisiä joissakin rahoituslaitoksissa ainakin. Huolimatta hyvästä tuotustasosta me tarvitsemme täydellistä kriisinratkaisua valvontaa EU-tasolla. EUn mm, talletustakujärjestelmän kanssa. Nämä ovat niitä ajatuksia, jotka, jotka liittyvät tähän ehdotukseen pankkiunionista. Tätä kautta EU saa oikeat välineet, jotta se voi tehokkaasti uudelleenjärjestellä ja pelastaa pankkeja niin, että e, pankkikonkurssien tai epäonnistumisten vaikutus ei enää tunnu veronmaksajien taskuissa. Mutta meidän työmme rahoitusmarkkinoilla ei rajoittuu julkisten pank- julkisen, julkiseen pankkipelastusoperaatioon. Meillä on myös tällaisia antitrustitapauksia hoidettavanamme. Kaksi näistä liittyy huoliin liiallisista palkoista ja rajoituksista, joita rahoitusmarkkinatietoilla sanallaan yritykset, jotka tähän kuuluvat, ovat Standard Poor's. Me löysimme ratkaisun sitoumusten kautta. Toinen on Thomson Reuters. Tämän parissa vielä käsittelemme tätä tapausta. Tämän lisäksi 2011 huhtikuussa aloitimme kaksi antitrustitapausta koskien luottoriskivaihtosopimuksia ja tarkastelemme yhteistyötä eri investointipankkien välillä, jotka ehkä ovat ottaneet käyttöön strategioita, jotka säilyttäisivät vahvan asemansa kannattavilla OTC-markkinoilla. Tässäkin valvonta rahoitusmarkkinainformaatiosta oli tärkeässä roolissa tai olisi saattanut olla tärkeässä roolissa. CDS-tapaus liittyi toiseenkin tärkeään kysymykseen markkinoille tai pääsy markkinoiden infrastruktuurille. Uskon, että avoimet rakentuvat välttämättömiä, jotta saadaan teho, tehokkaat rahoituspalvelut palvelemaan yrityksiä ja investoijia. Kuten te tiedätte, me olemme puolustaneet rahoitusmarkkinoiden toimintaa tapauksessa Deutsche Börse ja New Yorkin Euronext päätöksessä. En nyt toista tätä päätöstä, joka tehtiin muutama kuukausi sitten. Maksumarkkinat on toinen alue, jolla olemme toimineet varsin aktiivisesti hiljattainen päätös tuomioistuimesta koskien Mastercard-tapausta vahvisti löydöksemme monikeskisestä vaihtokurssimaksuista luottokorttipalveluista teemme jatkossakin työtä tällä alalla ja pyrimme tulevina viikkoina etenemään ja tutkimme myös visaa yritystä. Tämän lisäksi tulemme tutkimaan sääntelyratkaisuja, jotka antavat oikeudellista varmuutta koko alalle. Aikaisemmin tänä vuonna me aloitimme tutkimuksen eurooppalaisten maksujen neuvoston toimintaan ja vastasimme näin väitteisiin, että yhteentoimivuusstandardit, joita he kehittivät verkkomaksuja varten, olivat vaarassa sulkea pois muita palveluntarjoajia markkinoilta kuin pankit. Me tuemme standardisaatiota olennaisena välineenä edistää tehokkuutta ja parantaa markkinoiden integraatiota. Tästä syystä meidän täytyy edistää reilua avointa standardointia ja prosesseja. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi hyväksyä standardisaatio hallintoprosesseja, joiden tarkoituksena on sulkea pois innovatiivisia ulkopuolisia markkinoilta. Nyt haluaisin käsitellä elintarvikemarkkinoita. Kilpailun kannalta katsottuna komissio on ollut pääasiassa mukana tarkistamassa jotakin ylikansallisia fuusioita EU-laajuisesti. Esimerkiksi selvitimme juuri oston koskien suurta sokeri kauppias Sydsykeriä, Euroopan toiseksi suurin sokerin tuottaja. Tätä kautta voimme säilyttää kilpailua EU-markkinoilla, aivan erityisesti Italian markkinoilla kuitenkin, ottaen huomioon, että monet elintarvikemarkkinat ovat paikallisia tai kansallisia. Paljon antitrustilainsäädännön va- lainvalvontaa tarvitaan kansallisten viranomaisten toimesta. Tämän takia työ, jota kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät, on, on niin merkittävä ja tärkeä kertomus, joka julkistettiin viime kuussa yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa kertoo meille tarinan vahvasta kilpailulainsäädännön toteuttamista EU-ssa. 2004-2011 Euroopan kilpailuvirastot käsittelivät noin 1300 fuusiotapausta ja myös mukana oli 180 antitrustitapausta. Puolet niistä oli kartelleja, suuri osa koski elintarvikejalostusta ja valmistusta. Kertomuksessa identifioidaan myös useita rakenteellisia esteitä, kuten pysyvät sääntelyesteet vähittäismarkkinoilla joissakin EU-valtioissa. Nyt haluaisin kertoa teille yleisemmin hidattamista poliittisesta kehityksestä koskee valtion tukia. Viime vuonna joulukuussa komissio hyväksyi yleiset taloudelliset e- edussa tehdyn ö, direktiivin. Olemme hyväksyneet ensimmäiset puitteet tästä asiasta, ja tämä uudistus teki tietä suurelle muutokselle tällä politiikan saralla. Me kutsumme tätä valtion tukien äh, uudistamisaloitteeksi. Se aloitettiin kuukausi sitten. Uudistuksen tarkoituksena on auttaa hallituksia Euroopassa edistämään kasvua aikana, jolloin monet, monien kuitenkin tarvitsee myös vahvistaa budjettitilannettaan. Tätä varten järjestely, joka otetaan käyttöön tästä syntyy uudistuksesta, rohkaisee niin, että kun tartutaan markkinaepäonnistumisiin, niin vaikuttaa todellakin kannustavalla tavalla, mutta kuitenkaan ei käytetä ja tuplata veronmaksajan rahoja. Ja jos ei ole parempaa markkinavaihtoehtoa. Nämä ovat tärkeitä piirteitä siinä, mitä voisin kutsua hyvänlaiseksi valtion tueksi. Näin edistetään ympäristötukea, tuetaan tutkimusta ja kehitystä, annetaan kannustimia digitaalisen talouden kehitykselle, mutta vain silloin, kun tuki kohdennetaan todellisiin markkinoiden toimimattomuuksiin ja näin myös muutetaan markkinakäyttäjien toimintaa. Tämän lisäksi me haluamme estää tällaisen huonon tuen myötä, myöntämisen. Meillä ei ole enää varaa siihen, jos se pitää pois esimerkiksi yksityisen investoinnin markkinoilta ja niin edelleen. Uudistuksen henki löytää konkreettisen muotonsa monissa alakohtaisissa suuntaviivoissa, mukaan lukien suuntaviivat koskien alueellista tukea, samoin tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota, ympäristökysymyksiä. Nämä kolme asiaa yhdessä vastaavat noin kahta kolmasosaa kokonaismäärästä valtion tukia, jotka me hyväksymme. Aloite tuottaa myös selkeämmän, suivamman järjestelmän muutosten kautta. Me muutamme General Block Exemption-asetusta ja mikäli tarpeen muutamme myös näitä vähimmäissääntöjä. Tässä yhteydessä olen aina valmis kertomaan teille säännöllisesti, miten eri päätökset kehittyvät, miten niitä hyväksytään tämän strategisen aloitteen puitteissa. Uskon, että tämän vuoden aikana me pystymme myös lähettämään parlamentille ja neuvostolle menettelytapaan muutokset, jotka mahdollistavat asetuksen toiminnan ja säännöllisesti haluaisin myös tulla kertomaan teille muutosehdotuksista koskien kaikkia muita välineitä, erityisesti mitä tulee alueellisiin, alakohtaisiin suuntaviivoihin, on se sitten riskipääomasta, ympäristökysymyksistä tai niin edelleen, mikä teitä nyt saattaa kiinnostaa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, what... Kiitos. Nyt ehdottaisin, että siirrymme työryhmän jäseniin, koska hehän valmistelevat omaa aloite mietintöämme. Käymme heidät lävitse ja sen jälkeen sitten muut puheenvuoron pyytäjät. Ensin Antolin. Muchas gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittelijänä seuraavasta miet- seuraavassa mietinnössä, joka koskee kilpailua. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä vuoropuhelusta, jota hän ylläpitää meidän kanssamme. Ja kiitän häntä myös hänen yhteistyökyvystään ja todellakin kertomus, jonka hän tänään esittelee ja sen muoto on ottanut huomioon nämä kysymykset, joita me olemme työryhmässämme esittäneet. On kolme suurta akselia, jotka minusta ovat olennaisen tärkeitä ensinnä miten kilpailupolitiikka vaikuttaa kriisiin, jota olemme läpikäymässä toiseksi. Tässä liitän siihen, miten kilpailupolitiikka voi antaa panoksensa kriisistä poispääsyyn ja miten saavutetaan EU 2020 strategian tavoitteet koskien kasvua ja työllisyyttä. Ja sitten kolmas kysymys, joka liittyy dialogin muiden toimielinten kanssa, dialogi, vuoro, äh, yhteistyö komission ja parlamentin välillä. Nämä kolme akselia ovat meille varsin tärkeitä ja näissä seurataan myös, miten parlamentin hyväksymät suositukset toteutuvat. Nyt haluaisin keskittyä yhteen näistä, nimittäin kriisiin, koska todennäköisesti tämä on kaikkein kiireellisin ajankohtaisin kysymys, joka nyt on vallalla on voitu näyttää, osoittaa, että kilpailu voi todellakin vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja voi estää ongelmia, joita edessämme on, myös säilyttää markkinat avoimina ja kilpailu on reilua. Tällä hetkellä käsittelyn alla on se, miten saadaan vauhtia pääomittamisohjelmiin rahoituslaitoksissa Euroopassa – ja mitä tulee näihin pääomittamisohjelmiin rahoituslaitoksissa, haluaisin ottaa esille ne kolme kysymystä. Ensinnäkin säännöt, joita on soveltu tähän mennessä. Voidaanko ne jatkossakin soveltaa vai tarvitsemmeko uusia sääntöjä? Toinen kysymys, kun ajatellaan asiaa kilpailun kannalta, onko olemassa jonkinlainen ero tapahtuuko pääomittaminen suoraan rahoituslaitoksissa vai valtioiden jäsenvaltioiden kautta ja kolmas onko tämä saneeraus prosessi rahoituslaitoksessa, tullaanko tässä ottamaan huomioon moraalikato ja suojellaanko tässä myös veronmaksajia ja heidän varojaan? Kiitoksia. Kiitoksia herra Sanchez Presedo työstä, jota te olette tehnyt tässä Task Force-työryhmässä kilpailun kohdalta. Teidän työnne esittelijänä tästä seuraavasta mietinnöstä, joka koskee vuostaista kertomusta, jota juuri esittelin teille, niin sen siirrynkin jo vastaamaan teidän kolmeen kysymykseen. Säännöt, jotka ovat voimassa tulevina aikoina, en voi pistää mitään lopullista päivämäärää. Nämä säännöt ovat samoja kuin nytkin, ne säännöt, jotka ovat voimassa. Ja niin kuin 2010 vuoden lopussa 2011 vuoden lopussa tietysti joitakin pikkusopetuksia tehdään ottaen huomioon uudet tarpeet tai saavutettu kokemus, mutta periaatteessa kriisin puitteet, miten autetaan rahoitusjärjestelmä, tämä tuli voimaan, siis nämä säännöt tulivat voimaan 2008. Tähän liittyy neljä päätekstiä koskien pankkien pääomittamista, öö, huonot omaisuuserät ja jälleen uudelleen järjestelykysymykset kunnes rahoitusmarkkinat normalisoituvat. Tällainen on voimassa ja me olemme valmiit ottamaan käyttöön uusia suuntaviivoja, mitä tulee rahoituslaitosten pelastamiseen ja uudelleenjärjestelyyn. Ja, ja ne ovat sitten voimassa siihen asti, kunnes tilanne normalisoituu. Mutta kriisiaikoina ajatellaan ehkä muutamia kuukausia, yhtä vuotta. En näe ikävä kyllä mitään mahdollisuutta sille, että palattaisiin aivan normaaliin, vaan olemme vieläkin tässä kriisijärjestelyssä. Toiseksi ajatellen asiaa valtion tukien valvonnan kautta. Tämä on täysin ei ole väliä tapa, käytetäänkö kansallisia vai eurooppalaisia varoja pääomittamisessa vai euroalueen varoja Tämä tapahtuu tapahtuksen jäsenvaltion kautta silloin, kun käytetään ERVtä esimerkiksi tai käytetäänkö suoraan ö, pankkien varoja Euroopassa. Lopputulos on kuitenkin sama. Ainoastaan tässä muuttuu muut horisontaaliset säännöt, mutta valtion tukien säännöt, niitä valvotaan ihan sama kuin muissakin kysymyksissä. Mitä tulee sitten moraalikatoon, on selvää, että se on olemassa joka kerta, kun käytetään julkisia varoja ja halutaan tätä kautta tukea joitakin yrityksiä tai tahoja, yksiköitä, eikä sitten taas muita tueta kuitenkaan, niin silloin siihen liittyy tällainen moraalikatoriski. Valtion tukisääntöjen kautta pyritään minimoimaan mahdollisuuksien rajoissa tällaista moraalikatoa ja sen toteutumista. Mm, ja moraali kato. Sitä ei tietysti ikävä kyllä voi täysin poistaa, mutta toisaalta sitten tästä syntyy hyötyä vakauden muodossa rahoitusmarkkinoilla ja silloin systeemisen riskin, riski vähenee. Miten sitä moraalista kattoa vältetään keskustelun kautta, joskus keskustelut ovat varsin koviakin näistä jälleenrakennussuunnitelmista tai yritysmalleista. Toiseksi me yritämme minimoida moraaliriskiä keskustelun kautta. Sekin on varsin kovasnaista joskus, ja kun jaetaan kustannuksia ja toimintamalleja edunsaajien, maksajien välillä ja itse yrityksen kohdalla, ja miten sitten julkiset viranomaiset toimivat, jotka kuitenkin edustavat veromaksajia. Ja sitten yritämme myös eliminoida mahdollisimman pitkälti minkälaista tahansa kilpailun vääristymistä, joka voisi hyödyttää niitä yrityksiä, jotka saavat julkisia varoja avukseen ne ovat, ovat vaikeissa oloissa. Joskus sitten ne jatkavat toimintaansa, eivätkä enää jatkossa tarvitsekaan julkisia varoja. Thank you. Um, no. Kiitos. Viime vuoden puheenjohtaja oli Andreas Schwab. Ja, Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut vuoden 2011 kilpailukertomuksen osalta. Se on ehkä poliittisempi ja hieman huikempi rakenteelta kuin aiempi. Presedo, Sanchez Presedo aivan oikein totesi, että parlamentti on ehkä hieman vielä tyytymätön, koska kaikki ne aiheet, jotka olisimme halunneet mukaan tähän kertomukseen ja joista päätettiin yksimielisesti, on jälleen otettu uudelleen mukaan tähän kertomukseen. Tietystikin on hienoa, että tänään voimme keskustella asiasta siinä mitään. Ensimmäinen seikka, jonka haluaisin poimia, poimia esiin, on se, että edelleenkin pohdin, onko komission puolella ajateltu vuoden 2003 asetusta, joka liittyy kartelilainsäädäntöön. Tuolloin määrättiin suuntaviivat, jotka otettiin mukaan oikeudelliseen instrumenttiin. Tämä on tietystikin oikeudellinen tarkoitusperä ollut tuossa yhteydessä, mutta nyt me pitäisi ottaa tämä myöskin vakavasti poliittisellakin tasolla kuulemisessanne 2009 puhuttiin myöskin pk-yrityksistä ja yhtä ainoa tuotetta valmistavista yrityksistä. Ja mikäli on hyvin pienistä tuotemaarista kyse ja sitten muodostaa kartellin ja saa tästä rangaistuksen, niin tähän liittyy tämän hiljattainen tuomioistuimen päätös. Onnittelen heitä myöskin siitä. Vahvistaako tämä sen, että erityisellä tavalla voidaan ottaa huomioon pk-yritykset myöskin kilpailuoikeuden puolella. Tuleeko tämä jatkossakin olemaan komission linjauksena? Kolmanneksi haluaisin mielelläni kysyä, missä määrin komissiossa on keskusteltu siitä, miten komissio laskeskelee näitä sakkoja tai rangaistuksia, mikäli esimerkiksi menee vapaaehtoiseen sovitteluun yrityksen ja kartellista kärsineen yrityksen välille, mikäli so- sopuratkaisu syntyy. Miten tähän suhtaudutaan? Entä sitten pankkipuolella, mikäli on tuen kautta saanut epäoikeutettua etua? Miten tällaisiin tapauksiin suhtaudutaan? Muchas gracias al señor Kiitoksia herra Schwabille hänen sanoistaan. Vastaan näihin kahteen kysymykseen, jotka hän otti esille. Ensinnä kysymys sakoista. Olemme puhuneet tästä valiokunnassa, joskus kahden kesken herra Schwabin ja minun kesken useissakin eri yhteyksissä. Juuri tämä Mounting Windows-tapaus osoittaa, että tämänhetkiset suuntaviivat voidaan sitä kautta voidaan saavuttaa kaikki, mikä haluammekin sakkojen avulla, joten tiedän, että te, että parlamentti on lainsäädäntöelin, te haluatte säätää lakeja. Minäkin tykkäsin sitä, kun olin itse parlamentissa istumassa, mutta pitää kuitenkin asettaa kunnolla nämä prioriteetit ja ajatella tarpeita ja tavoitteita. Tavoitteet, jotka näemme sakkopolitiikassamme, mitä tulee antitrustikysymyksen tai kartteihin, ne voidaan saavuttaa tämänhetkisten suuntaviivojen avulla ja tällä hetkellä tähän mennessä ainakin. En tiedä sitten, onko kuuden vuoden, kuukauden kuluttua jotakin muutoksia, että tarvitaankin sitten muuttaa tätä asetusta. Mutta tällä hetkellä kuitenkin kaikki, mikä voidaan saavuttaa sakkojen avulla mielestäni toteutuu ja toimimme olemassa olevan lainsäädäntöpuitteiston varassa. Mitä tulee sitten sopimuksen vuodesta 2010 tähän päivään asti olemme saaneet aikaan useita eri sopimuksia, tällaisia ratkaisukysymyksiä, niin kartellikysymyksissä kuin antitrustiasioissakin. Ja karttellikysymyksissä olemme saaneet aikaan useitakin sopimuksia. Vuonna 2011 muistaakseni rekisteröitiin neljä tapausta näistä ratkaisusta. Ja nämä yritykset olivat myös samaa mieltä. He halusivat osallistua näihin järjestelyihin. Ja tällainen toiminta on vähen, tämä vähensi 10 prosentilla heidän sakkoja, mitä tulee antitrusteihin. Tässä voidaan käyttää 9 artiklaa hyväksi niin kuin IVM ja muiden tapausten kohdalla tai niin kuin just Googlein kohdallakin. Odotan heidän vastaustaan juuri tällä hetkellä. Ja jos kysymys yritys tai vaikka Standard Poor's, jonka mainitsin alkupuheenvuorossa, niin jos yritys on samaa mieltä ja haluaa pyrkiä tällaiseen järjestelyyn sitoumusten kautta yhdeksän artiklan pohjalta, niin tällöinkin voidaan lyhentää tätä prosessia tai menettelytapaa. Ja sitä mukaan, kun osapuolet tutkimuksessa, on kyse sitten kartellista tai antitrustista, ovat valmiit tämän tyyppisiin sopimuksiin, niin me toimimme samalla tavalla nyt kuitenkaan koskaan sopimus ei voi tarkoittaa sitä, että mentäisiin aivan tutkimuksen loppuun saakka ja voitaisiin selvittää, selvittää kaikki. Thank you very much. Uh, Kiitos. Ne, jotka ovat kokouksen alun jälkeen tulleet paikalle, niin nythän me käymme läpi itse työryhmän jäsenten puheenvuoroja. Ja oletan, että suuri osa työryhmän jäsenistä haluaa käyttää puheenvuoron. Gunnar, sinä olet seuraavana listalla. Ja sen jälkeen Sophie, Filip, Derkjan ja Jürgen. Sen jälkeen listalla ovat jo Kay Swinburne, Eva Pade, Edward Cicluna, Roddy Kratzer and myself. Ja minä itsekin. Ja myös edustaja Feijo. Onko vielä joku? Otetaan sitten myöhemmässä vaiheessa teidät. Nyt Gunnar. Very much. Kiitos. Kiitos kilpailukertomuksesta komission jäsen. Kun ajattelemme valtion tukea, niin pitää tunnustaa se seikka, että valtion tuki on valtava kuluerä jäsenvaltioille. Tällaisina aikoina, kun on oltava tiukkana, niin pitää olla tiukkana myös valtiotukien kanssa tästä näkökulmasta olisi syytä myös järjestää seurantaa sen suhteen, miten valtion tukia myönnetään eri sektoreilla, niin pankkisektorilla kuin muillakin sektoreilla, miten se on täyttänyt tavoit, sille asetetut tavoitteet. Joskus puhutaan vaikutusarvioista jo etukäteen, ja voisi olla järkevää, että olisi myös tällainen seurantavaihe, eli saavutettiinko se, mihin pyrittiin, koska ongelmia nyt on niin monenlaisia. No sitten yleisyödylliset palvelut. Olisi mielenkiintoista kuulla komission jäseneltä, mitä voisimme tehdä, jotta voitaisiin varmistaa, että silloin kun myönnetään julkista tukea tällaisille palveluille, niin ne todella sitten hyödyttäisivät kuluttajia, loppukäyttäjiä, eikä niinkään niitä tarjoavia yrityksiä. Silloin kun kyse on tämän tyyppisistä palveluista, niin on tärkeää, että vallitsee kilpailua, on pluraliteettia markkinoilla. Tarkoitus ei ole tukea yksittäisiä toimijoita, vaan tarkoitus on tukea kansalaisia. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Onko tapoja kehittää tätä ajatusta pidemmälle? Yleisyydelliset palveluthan ovat hyvin suuri osa palvelusektoria. Sinne tarvitaan lisäkilpailua. No sitten muita seikkoja, jotka haluaisin nostaa esille. Kenties yksi tärkeimmistä asioista, joka usein jää huomiota, on se, että jäsenvaltioiden tasolla yritysten tasoilla on erilaisia esteitä markkinoille pääsylle. On erilaisia listauksia. Maailmanpankilla on oma listauksensa sen suhteen, missä on helppointa aloittaa liiketoiminta. Ja markkinoille pääsyn esteet ovat oleellisia, kun pyritään selittämään sitä, miksi on liian vähän innovaatiota, liian vähän kasvua, liian vähän uusia työpaikkoja. Mielelläni, jos mahdollista, kuulisin teidän näkemyksenne siitä, mitä voisimme tehdä, jotta tämä asia nostettaisiin kilpailupolitiikan agendalle. Kiitos. Okay, thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon herra Högmark tästä kysymyksestä. Mitä seurantaan tulee valtiotukiin ja tämän tyyppisiin? Mitä hyötyjä ja mitä seuraamuksia valtaon toista on? Resursseja tietystikin on vain vähän. Mutta yksi uuden aikaistamispaketin elementti, jonka mainitsin alustuspuheenvuorossani, on se, että mahdollistetaan parempi resurssien jakautuminen siten, että keskitytään vain ja ainoastaan sellaisiin tapauksiin, jotka todellakin vääristävät yhteismarkkinoita ex ante analyysin perusteella, kun valtion tuista on kyse. Ja sitten ex posto valvontaa harjoitetaan myöskin. Tällä hetkellä on meneillään valtion tukien tarkasteluprosessi. Arvioimme edellisenä vuosina annettuja valtion tukia. Ja mitä enemmän on saanut tuloksia tästä tutkimuksesta, jota ei ole vielä saatu kyllä päätökseensä, sitä enemmän on vakuuttunut siitä, että pitäisi keskittyä problemaattisiin tapauksiin, tapauksiin, joissa valtion tukea annettiin kansallisista järjestelmistä taikka ryhmäpoikkeuslain nojalla, mutta jotka nyt sitten jälkikäteen ovat osoittautuneet ongelmallisiksi tapauksiksi. Näitä on 40 prosenttia tällaisia tapauksia. Tänä päivänä vaadimme jäsenvaltioita tilille teoistaan. Jäsenvaltiot laativat tällaisia järjestelmiä, jotka mahdollistivat tällaisten valtion tukien antamisen sitten tarkastan myöskin sitä, mitenkä myönteisen valtiontukipäätöksen jälkeen tätä asiaa on hoidettu tästä eteenpäin. Vastuu jakautuu useille tahoille. Valtion tukien valvominen on komission tehtävä. Ja komissio myöskin tarkastelee, mitä seurausta tai seurauksia, mitä seurauksia myönteisistä päätöksistä on ollut. Meillä on tässä yhteisvastuu. Emme voi yksin hoitaa tätä tehokasta ja hyödyllistä seurantaa. Mitä tulee yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin, näitä koskeva puitekehys hyväksyttiin vasta viime vuonna. Uskoakseni se on oikein hyvä, ei pelkästään siksi, että minä itse sitä ehdotin komission kollegoilleni, niin vaan siksi, että katson, että olemme todellakin pystyneet parantamaan puitteita niiden kokemusten osalta, joita saatiin vuonna 2005 Montin paketin seurauksena. Yksi seuraus tästä uudesta puitekehyksestä on se, että nyt kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin aiemmin niihin puutteisiin, tai pikemminkin niihin hyötyihin, joita koituu, mikäli yritys on saanut varoja ja sitten voit käyttää niitä hyväkseen kansalaisten eduksi, se kun on ollut kyse yleisyydellisistä taloudellisista palveluista. Yleishyödyllisten palveluiden tarkoituksena ei ole hyödyttää yrityksiä. Yritysten täytyy saada tietystikin kohtuullinen korvaus niistä palveluksista, joita yritykset antavat kansalaiseen, mutta loppuedunsaajan kansalainen. Teidän kysymyksenne oli erittäin merkittävä vastaukseni. Mikäli haluatte täyden vastauksen, täydellisen vastauksen, niin silloin pitäisi kertoa kilpailupolitiikasta kaikki ne ulottuvuuksinen, koska kilpailupolitiikan tarkoituksena on est- poistaa esteitä ja varmistaa reilut kilpailuolosuhteet ei pelkästään kartelleja estämällä, vaan myöskin valtion tukia valvomalla riittävällä tavalla, mutta myöskin silloin, kun tehdään fuusioita koskevia päätöksiä. Ja yksi erityispiirre antitrusti-lainsäädännön osalta ovat, on se, että yritys menettää sitten merkittävän markkina-asemansa esteiden poistamisessa meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tarkastetaan esimerkiksi verkostoitunutta teollisuutta. Entiset valtion monopolit elävät ja voivat hyvin. Ja niillä ei aina välttämättä ole hyviä tapoja, vaan ne käyttäytyvät huonosti markkinoille. Lisäksi voi tarka- tarkastellaan uusia, toiminti- uusia toimijoita, patentteja, innovaatioita, tieto- ja viestintäteknologian kehittymistä ja niin poispäin. Tällainen kaikki mahdollistaa vallan määrävän markkina-aseman väärinkäytön. Me emme halua tukahduttaa kuitenkaan innovaatioita. Olemme omaksuneet sellaisen lähestymistavan. Toivottavasti tämä nyt vastasi teidän kysymykseenne. Voisin puhua yhden kokonaisen kokouksen verran tästä samasta, samasta asiasta. Ilomielin näin tekisinkin koska on tärkeää luoda mahdollisuuksia kasvulle ja kehittää sisämarkkinoitamme, jotta markkinat voivat vastata kaikkiin niihin odotuksiin, joita syntyi silloin, kun päätettiin ryhtyä tähän suureen eurooppalaiseen hankkeeseen yli 20 vuotta sitten, eli silloin, kun luotiin sisämarkkinat. Sophie. Kiitos, Sofi. Yes, thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, komission jäsen. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin ajoin kysyä valtion tuista, mutta järkytyn siitä, mitä juuri sanoitte. Ja toivottavasti nyt ymmärsin väärin. Mutta arviot ovat tuoneet esille, että 40 prosenttia myönnetyistä valtion tuista on ongelmallisia. Kertokaa nyt minulle, että minä ymmärsin väärin tämän asian. Toinen kysymys liittyy tuomioistuimen päätökseen. Me olemme aikoneet useaan kertaan kysyä komissiolta, aikooko se säännellä. Ja haluaisinkin tietää, mitkä ovat seuraavat vaiheet. Sääteleekö komissio asiaa nyt vai myöhemmin vai? Ja kolmas kysymys. Parlamentti kilpailupolitiikka kertomuksen yhteydessä on pyytänyt alakohtaista tutkimusta tai selvitystä eh, hakukoneista. Oli Google-tutkimus ja sanoitte, että tässä katetaan kutakuinkin se sektorikohtainen tutkimus, jota me pyysimme. Ja nythän me tiedämme, mitä ehdotetaan korjaaviksi toimiksi komission taholta. Ja ne ovat varsin vaatimattomat minun mielestäni. Nyt kun me tiedämme lopputuloksen tai ainakin jonkinlaisen vilauksen lopputuloksesta, niin pohdimme vain sitä, onko tämä tutkimus samanarvoinen kuin sektorikohtainen tutkimus olisi. Mehän tiedämme, että nämä alat kehittyvät hyvin nopeasti ja kun saamme paremman käsityksen siitä, kuinka paljon rahaa näillä aloilla liikkuu ja kuinka suurista kilpailukysymyksistä on kyse, niin eikö meidän pitäisi toimia aloitteellisemmin ja puuttua tilanteeseen enemmän? E- eivät nämä ole mitään pieniä markkinoita, vaan kyse on valtavasta liiketoiminnasta. Siellä on vallalla olevia markkinatoimijoita, valtavia toimijoita. Eikö meidän pitäisi toimia aloitteellisemmin ja tehdä tällaisia alakohtaisia tutkimuksia jo ennakoivasti, eikä jäädä odottelemaan, että, että sitten komissioon esitetään valituksia yksittäistapauksista? Thank you very much. The first uh, answer. Kiitoksia ensimmäinen vastaus. Te ymmärsitte kyllä aivan oikein. 40 prosenttia tapauksista, ei äh, tuen määrästä, vaan tapauksista, joita olemme analysoineet johtuen jatkuvasta valvontaoperaatiosta sen suhteen, miten valtiot, jäsenvaltiot käyttävät tätä ryhmäpoikkeussääntelyä järjestelyssä, niin 40 prosenttia näyttää nyt hankalalta ongelmatapaukselta. Tämän takia, kun uudistamme valtion tukijärjestelmää, kiinnitämme tähän paljon huomiota. Toiseksi luottokortit. En muista, luinko tämän osan puheenvuorossa, mutta tämä ei kyllä ole ensimmäinen kerta, kun nyt sanon tämän julkisesti. Min, minun täytyy voida ottaa huomioon sääntelyn mahdollisuus luottokorttisektorilla, erityisesti mitä tulee näihin monenkeskisiin vaihtokurssisummiin. USA on näin tehty, kun hyväksyttiin siellä kyseistä lainsäädäntöä. Me käsittelemme tätä asiaa, näitä maksuja antitrust-asian kannalta Visan Mastercardin kohdalla, mutta tämä ei ole suoraa vastuualuettani komissiossa kuitenkaan. Tässä johtoasemassa on Michel Barnier, mutta me keskustelemme omassa osastossani myös, ja minä haluan keskustella teidän kanssanne, Michel Barnierin kanssa, koko komission kanssa, kannattaako edistää lainsäädäntöä ennen kuin käsittelemme näitä tapauksia ja tehdään kanteita tuomioistuimiin. En tiedä, koska tuomioistuimilla saadaan päätöksiä koskien Mastercardia ja visa korttia. En tiedä, koska ne viedään loppuun nämä oikeustapaukset. Erittäin tärkeä kysymys. Me keskustelemme pidemmälläkin kuin luottokorttisektorissa, maksusektorilla, maksujärjestelmässä. Puhumme verkkomaksuista, sähköistä maksuista, korttimaksuista. Me olemme julkistaneet vihreä, vihreän kirjan on alkanut. Saamme paljon feedbackia. Nyt olemme keskustelemassa siitä, mitä pitäisi tehdä kaikkien näiden ehdotusten ja ideoiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Enkä sulje ollenkaan pois sääntelyä, mutta en voi yksin tällaista päätöstä tietenkään tehdä. Ja lopuksi. Öö, tutkimus- tai hakukonesektori. Googlehan on ihan oma sektorinsa, sillä on yli 90 prosenttia haku koneissa täällä Euroopassa ja me käsittelemme Google-tapausta. Google-tapausta tämä tapaus, joka herätti, sai aikaan tämän kirjan, jonka kirjoitin Raike Smithille ja odotan tässä nyt vastausta, jos he haluavat tutkia mahdollisuutta käyttää yhdeksän artiklaa hyväksi ja löytää näin ratkaisu tai sitten esitämme vastalauseemme normaalin antitrustimenettelyn kautta. Ja kun tätä asiaa käsitellään, tai Google-tapausta, niin ykköstavoitteenamme on välittää Googlelle ensinnäkin tällainen vertikaalinen haku. Kaikki muut toimijat lähes kokonaan hakukonesektorilla ovat mukana näissä keskusteluissa tai neuvotteluissa ei mahdollisina rikkojina, vaan mahdollisina uhreina johtua rikkomuksesta, joten me kyllä käsittelemme tätä sektoria. Tämä ei ole ainoa asia, jota olemme tutkimassa Googlen yhteydessä. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun tästä puhun julkisesti. Me emme ole vielä avanneet virallista tutkimusta, emme ole vielä näin pitkällä. En tiedä, täytyykö meidän avata virallinen tutkimusvaihe, mutta jotkut aspektit, jotka liittyvät myös johonkin valituksiin koskien Androidia, tätä operaatiojärjestelmää Googlessa, niin näitä kysymyksiä juuri tällä hetkellä analysoidaan yksikössä. Olen vähän taipuvana ajattelemaan niin, että tämä on laajempikin kuin tällainen sektorikohtainen tutkimus. Thank you, Philippe. Kiitos, Philippe. Thank you, Chair. Uh, welcome, Mr. Commissioner. You... Kiitoksia. Onko parempi, että puhun ranskaa vai englantia? Voitte valita. Hmm? Aivan kuinka lystäätte. Ule. Kuinka haluatte? No, otetaan sitten vähän Ranskaa vaikka. Trois points et, uh... Kolme seikkaa. Tämä aihe nyt on vaatii, että olen ehkä epädiskreetti pankkisektorin osalta. En ole varma, ajatteko minun kanssa samaa mieltä julkisesti, mutta nyt minusta tuntuu, että nyt kilpailu politiikka on epäonnistunut pankkialalla Dexian tapauksen. Tunnette varmaan hyvin, mitä te olette ottaneet opiksenne näistä tapauksista, joita olette käsitelleet. Erityisestikin, miten te asenoidutte näihin erityistapauksiin ja mikä, mitä menneisyyden oppitunteja te kannustaisitte muitakin omaksumaan ja miten voitaisiin tiukemmin suhtautua pankkialan sääntelyn suhteessa tähän päivän Haluaisin nyt esittää kommenttini. Nyt on annettu monien laitosten elää valtion tuella. Ne ovat kuitenkin olleet eläviä kuolleita suorastaan nämä rahoituslaitokset. Ehkä niitä olisi pitänyt antaa kuolla. Ehkä silloin rahoitusmaailmamme ei olisi tänä päivänä niin täynnä tällaisia laitoksia, jotka eivät voi toimia ilman valtion tukea. Mikä teidän asenteenne tähän kysymykseen on? Ja haluaisin poimia esiin muutaman muukin seikan. Kun mitä tulee verokilpailuun, tämäkin on markkinoiden vääristymistä. Haluaisinkin kuulla, onko tästä käyty keskustelua, kiinnostaisiko teitä pureutua syvällisemmin tällaiseen epäreiluun verokilpailuun ja valtion tukiin, joita tietyt yritykset joissakin maissa ovat saaneet ja sitten spesifisempi kysymykset, joista on paljon vähemmän puhuttu viime aikoina, mutta joitakin kuukausi sitten Libor-indeksin manipulointikysymys. Voitteko kommentoida tätä? Euh, euh, Kiitos. Ensinnäkin pankit ja valtion tukien valvonta pankkisektorilla. Minähän sanoin alkupuheenvuorossa, ja tiedä olitteko paikalla silloin, mutta vielä uuden, uudemman kerran, eikä sunkaan ensimmäistä kertaa totean, että me käytämme välineitä, joita meillä on komissiossa käytössämme valtiontukien valvonnassa. Meillä on pankkien kriisin ratkaisuväline ikään kuin tässä kyseessä de facto. Eli tämä on de jure sama asia sillä, tällä välineellä ratkaistaan pankkien kriisiä. Tämä on yksi pankkiunionin elementeistä, josta nyt puhutaan, ja, ja hyvä niin. Olen kuullut argumentin äh, muissa yhteyksissä. Äh, valtiovarainministerit unionissa tämän mainitsivat, mutta kuitenkin aivan toisella tavalla. Mutta nyt näyttää, että asiassa päästään eteenpäin, vihdoin ja viimein. Mutta kun meillä ei ole tällaista kriisinratkaisuvälinettä, niin meidän täytyy käyttää niitä välineitä, joita meillä on käytössämme. Dexian nostitte esille. Nythän ollaan jo toisessa vaiheessa keskusteluja Dexiasta valitettavasti. Ensimmäinen teksti hyväksyttiin 2010 helmikuussa ja silloin itse astuin toimin kilpailukomissaarina. On ollut hieman ongelmia suunnitelman täytäntöönpanossa, kun ajatellaan tätä päätöstä helmikuulta 2010, ja sitten valtion velkakirjojen, valti, valtion lainojen yhteydessä tuli lisää ongelmia, mutta nyt, niin kuin tiedätte, olemme analysoimassa Dexian osan myyntiä Luxemburgin osan myyntiä kolmannelle taholle ja sitten uudelleen järjestelyjä te- tehdään pankissa. Ja Belgian osuushan on kansallistettu täysin valtion toimesta. Ja analysoimme tilannetta, jotta saisimme tilanteen selvälle, selviksi koko Dexian osalta. Olemme joutuneet hieman odottelemaan, koska täytyy muistaa myös Dexia Ranska. Ja nyt Ranskassa on uusi hallitus yhdessä Belgian hallituksen kanssa. Kyseessä ovat pääosakkeen omistajat ja totta kai vielä Luxemburgin viranomaiset täytyy muistaa. Ja tämä keskustelu nyt lähtee liikkeelle sitten myönteisemmässä ja rakentavammassa hengessä, mutta tilanne on kuitenkin vaikea. Väliaikaisesti olemme joutuneet antamaan, myöntämään valtion tukia, jotka ovat välttämättömiä yrityksen rahoittamiseksi aivan erityisesti Ranskassa. Mutta korostan vielä sitä, että kun parlamentti ja neuvosto olette hyväksyneet tämän ratkaisu, kriisiratkaisuvälineen, niin sitten voin komission jäsenenä ja myös kansalaisena olla hieman rauhallisemmin mielin, koska me tarvitsemme tällaisen pankki, pankkien ratkaisuvälineen käyttöömme. No sitten mitä tulee muuhun järjestelmään, niin meillä on komission suunnitelma. Ja toki Dexian tapaus oli, oli vaikein, kun ajatellaan suunnitelman täytäntöönpanoa. Me olemme tehneet paljon päätöksiä, muitakin päätöksiä, ja suurimmassa osassa tapauksia suunnitelmaa aivan hyvin täytäntöön pannaan. On vain pienen pieniä eroja suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan täytäntöönpanovaiheessa. vaiheessa me olemme tietyissä tapauksissa joutuneet neuvottelemaan äh, vaihdoista näiden korjaustoimien suhteen. Kolmassa euroalueen maassa tässä työtä teemme ja meillä on äh, valuuttarahasto ohjelma. Ja totta kai täytyy muistaa eri maiden rahoitusviranomaiset. Me teemme kovasti työtä itse kussakin maassa Espanjassa on hyväksytty ohjelma euroryhmässä Espanjan pyynnöstä ja toivon, että eh, lähipäivinä tässä päästään eteenpäin täytäntöönpanovaiheeseen. Muissa tapauksissa neuvottelujen näkökulmasta ei ole mitään erityisongelmia. Tietysti joskus ongelmiakin syntyy, Bayerin Landesbank täytyy mainita yhtenä tällaisena tapauksena, jossa vielä ei ole päästy uudelleenjärjestelystä loppuratkaisuun, mutta me teemme varsin hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa, vaikkakin siellä tiettyjä ongelmia vielä on. No sitten verokilpailukysymys. Tässä kyse ei niinkään ole kilpailun vääristämisestä silloin, kun esimerkiksi valtio määrittelee yritysverokantaa, joka sitten on pienempi, matalampi kuin naapurimaassa. Valtion sisäisesti totta kai tehdään kovasti työtä verotuskysymysten tiimoilta. Olen keskustellut viime kuukausina Italian hallituksen kanssa, Mario Montin hallituksen kanssa – sellaisesta lähestymistavasta, jolla löydettäisiin ratkaisuja useisiin tapauksiin silloin, kun kyse on ollut Itälän sisäisistä verokikkailuista. Tämä nyt ei ole kaikista runsaslukuisin sektori, josta keskustellaan vuositasolla, mutta kyllä tälläkin alalla monen löytyy. No sitten Libor-tapaus, sitä työstetään. En voi sanoa enempää. Okei, okay, uh, uh, Dirk Jan. Uh, thank you, Mrs. President. I would like to ask... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sitä kysymyksen kilpailupolitiikasta ja pankkisektorista. 2010 olin esittelijänä kilpailupolitiikasta ja silloin tässä yhteydessä esitellä kysymyksen, likviditeettituesta, jota espanjalaiset alueelliset pankit saavat EKP:ltä, EKBltä ne ovat kriisissä johtuen rahoituskriisistä, globaalista kriisistä ja kiinteistökuplasta johtuen ja en saavat tukea EKPstä. Ja te fiksusti silloin totesitte, että tämä ei ole mikään kilpailupoliittinen kysymys, koska se on rahapolitiikkaa. Kuitenkin, kun pankit saavat valtion tukea. Se olikin sitten kilpailupolitiikan asalle kuuluva kysymys, ja niiden piti vastata monen tyyppisiin vaatimuksiin, investointeihin ja muihin. Ja tämä tarina jatkuu, kuten te hyvin tiedätte. Nämä kuuluisat espanjalaiset kahas-säästöpankit, korjatkaus väärässä, tekivät fuusion, niin se tuli bankia. Jos on seitsemän kahaa, jotka ovat vaikeuksissa, on aika naivia ajatella silloin, että bankia ei olisi sitten ongelmissa – ja Bankiasta tuli myös liian suuri, jotta se voisi kaatua. Ja olen nähnyt tämän kehityksen jatkuvan ja olen ajatellut tätä kysymystä, jonka teille tein tässä yhteydessä kaksi vuotta sitten. Nyt johtuen kahapankkien ongelmista ja pankkien ongelmista ja Espanjan pankkisektori tarvitsi pelastusoperaation, joka on maksimissaan 100 miljardia euroa. Pääministeri Espanjassa kutsuu tätä euroalueen voitoksi. Olen kyllä hiukan hämmästynyt tällaista kommentista, koska en näe, minkälainen voitto tämä oikein on no ehkä tämä, tämäkään ei vielä riitä tämä summa. Kysymykseni kuuluu, jos katsotte taaksepäin ajassa ja että tapaa, miten kohtelitte tätä, käsittelette kaha kysymystä ja kysymystä ja mikä on tilanne tällä hetkellä. Oletteko te sitä mieltä, että te toimitte tai sovelsitte oikeaa kilpailupolitiikkaa ja ehkä teidän olisi ollut pitänyt olla hiukan aktiivisempi tällä saralla, jotta olisitte voineet estää tämän katastrofin, joka nyt edessämme on. Kiitos. Thank you very much, Mr. Epikin. Kiitoksia, herra Epinke. Uskoakseni meidän ei pidä nyt sekoittaa asioita keskenään. Yhtäällä on rahapoliittiset operaatiot, joista päätetään EKPissa Frankfurtissa. Tämä rahapolitiikka, kuten te sanoitte. Itsekin olen sanonut monta kertaa. Ja toisaalla on sitten se julkinen raha, julkinen tuki, joka täytyy antaa rahoituslaitoksen uudistamiseksi kahdeksan tapauksissa Espanjalle, Espanjassa tai mille tahansa pankille, jolla on ongelmia. Rahoitussa ongelmat, joista haluatte keskustella. Tunnen tämän tapauksen paremmin kuin moni muu, koska tämä on minun maassani. Mikäli julkista tukea annetaan tämän hybridipääoman uudistamiseksi, 4,4 miljardia euroa muistaakseni tässä tapauksessa, tässä Espanjan tapauksessa. Nyt todennäköisesti sitten, kun uusi sopimus saatiin euroryhmässä hiljattain aikaan, joka täytyy vielä muuttaa lähipäivinä tai viikkona yhteisymmärryspöytäkirjaksi. Saamani tiedon mukaan, jota olen lukenut lehdistöstä, pankkia tarvitsisi melkoisen määrän julkista tukea ja juuri parhaillaan kun tämä 4,4 miljardia on jo syötetty julkisia varoja pankkien tueksi. Tämä tuki on komission valvonnassa, koska se on valtion tuosta, mutta ei pidä sekoittaa EKPn rahapoliittisia operaatioita julkisen tuen syöttämisen silloin, kun on kyse yksityisestä pääomasta tai sitten valtion tuesta tai valtion takuiden antamisesta yksittäisen laitoksen. Nämä ovat aivan kaksi eri asiaa. Jürgen. Ja, ole hyvä. Äh, Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon erääseen toisen seikkaan, joka liittyy kilpailupolitiikkaan ja jonka te mainitsittekin jo. Kyse on kilpailusta elintarvikehuoltopuolella. Tehän te tiedätte, että elintarvikepuolella kilpailu on kovaa ja kyse on erittäin herkästä alasta, ainutlaatuisesta alasta. Ja aivan erityispiirtein siellä on maidon tuotanto. Olen usean otteeseen viitannut keskusteluissa oman maani maidon tuottajien kanssa tiettyihin ongelmiin, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan. Silloin kun on kyse erityisestikin pienistä yrityksistä, pienet joutuvat usein kilpailupolitiikan uhreiksi, koska niillä ei ole varaa laskea hintaa niin matala, että ne pääsevät kilpailussa kunnolla mukaan. Eurooppalainen talousarvio, sieltä annetaan suoraa tulotukea maanviljelijöille. Te olette viitanneet tähän ongelmien, te, te todenneet, että on ollut ehdotuksena siirtää tuotanto suurempiin yksiköihin, mutta tämä suurempiin yksiköihin siirtäminen ei ole järkevää ekologiselta kannalta. Haluaisin kuulla, miten te pääsette tästä ongelmasta. Olen usein kuullut tuottajilta erilaisia näkemyksiä esimerkiksi yhteisöjen tai osuuskuntien perustamiseksi, taikka sitten muuten yritetään yhdistää voimia, jotta viljelijöillä tai tuotteilla olisi parempi, paremmat neuvottelumahdollisuudet ja paremmat mahdollisuudet kilpailla. Tästäkin saattaa tulla vääristömiä. Onko komissio mitään ehdotuksia tuloillaan? Koska olisi hienoa tietää ennalta, mitä komissio aikoo tehdä jotta oikeudellisesti hyväksyttävä ja asianmukainen tilanne saataisiin aikaan tälle sektorille. Miten voitte kommentoida tätä? Kiitoksia. Niin kertomuksessa, joka koskee elintarvikesektoria, jota olemme työstäneet ja olemme toimineet lukuisien kansallisten viranomaisten, kilpailuviranomaisten toimien pohjalta ja soveltaen perussopimuksia, mutta mutta aina suhteessa tiettyyn vastuualueeseen olemme nähneet, niin kuin alun perin jo puheenvuorossani sanoin, että on monia päätöksiä, joissa on huomattu väärinkäytöksiä, mitä tulee 101-102 artikloihin perussopimuksessa. On totta, että varsin suuri enemmistö rikkomuksista, jotka on todettu ja josta on myös rangaistu kansallisten viranomaisten toimesta, kilpailuviranomaisten toimesta, ne eivät liity viljelijöihin, alkutuotantoon, vaan ne liittyvät eri vaiheisiin elintarvikeketjussa aina tilalta tuotteeseen ja sitä, sitä kautta sitten mennään tuotteeseen asti, onko se sitten viljasta tai lihasta tai maidosta tai mistä ja sitten mennään vähittäiskauppaan saakka. Varsin suurin osa rikkomuksista löytyy elintarvikeketjun jälkeisen vaiheeseen, eikä alkutuotantoon. Tästä analyysi tulee esille myös minun mielestäni, mutta tätä voidaan sitten keskustella. En todellakaan ole mikään asiantuntija elintarvikesektorikysymyksissä, mutta tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että elintarvikehinta tensiot, tai hinnat perustuvat yleensä erilaisiin aspekteihin. Se, että puuttuu kilpailua tai sitten väärinkäytetään määräävää asemaa markkinoilla. Yleensä muut tekijät muissa politiikoissa ovat mm, tärkeämmässä asemassa. Sitten kolmanneksi, mitä voidaan tiivistää näistä analysoista on, että viljelijät, viljelijät toimivat aktiivisesti ja aktiivisesti kilpailuviranomaisten kanssa suhteessa näihin muihin vaiheisiin tai lenkkeihin elintarvikeketjussa. Ja jos sallitte, niin viljelijät, niin heidän etunsa mukaista on, että kilpailupolitiikka on vahvaa he eivät halua soveltaa, että lopetetaan kilpailupolitiikan Tämä soveltaminen. Se on aivan selkeä johtopäätös. Se, mitä, ei se, mitä komissio tekee suoraan, vaan mitä 27 kilpailuviranomaista kansallisella tasolla tekee. Ja komissio toimii varsin vähän, koska käytännössä kaikki rikkom, kilpailurikkomustapaukset tällä sektorilla eivät ole eurooppalaisella ulottuvuudelta, vaan liittyvät paikallisiin markkinatilanteisiin tai kansallisiin markkinoihin, mutta meidän toimintatapaamme mukaan lukematta joitakin fuusiotapauksia tai antitrustikysymyksiä elintarvikesektorilla, joita on aikaisemmin todettu, niin meidän toimintatapamme ja tämä näkyy myös tässä kertomuksessa, joka on juuri hyväksytty, josta nyt keskustelemme. Me siis pyrimme koordinoimaan ja lisäämään arvoa mikäli sille, mitä kansalliset viranomaiset joka päivä tekevät työssään, siis kilpailuviranomaiset. Okay, that takes us to... Hyvä. Näin Työryhmän jäsenten puheenvuorot on kuunneltu. Meillä on vielä 11 muuta puhujaa. Eli nyt otetaan kolmen ryhminä puheenvuoroja. Älkää puhuko liian pitkään ja monimutkaisesti. Ensin Tramosa, Swinburne ja Pada. Thank you very much, Madam Chair. Señora Munia, buenas tardes. Almune hyvää iltaa. Pari kysymystä ensinnäkin bankian kansallistamisesta. Bankian kansallistamisen kautta Espanjan valtio muuttuu ensimmäiseksi osakenomistajaksi myös Iberiassa lentoyhtiössä. Lähes 15 prosenttia osakkeista tulee valtiolle tämä liittyy siihen, että Espanja on ainoa Euroopan maa, jossa äh, edelleenkin sataprosenttisesti lentokentät omistetaan julkisella sektorilla. Näin ollen tämä on siis puutteellinen verkko verrattuna muihin maihin. Tämä synnyttää, synnyttääkö tämä eturistiriitoja, mitä tulee kilpailupolitiikkaan Euroopassa? Ja sitten vielä toinen kysymys. Espanjan pääministeri Rahoi haluaa pyytää apua ilman, että tuki menee LTR pitkäaikaisen rahoitusoperaatioiden kautta, suoraan valtion kautta. Mm. Onko komissiolla kantaa tähän asiaan? Kiitoksia. Oh, ah, Otetaan kolmen ryhmissä kysymykset. Sitten Kay ja Eva. Thank you. Um... Kiitoksia komission jäsen. Oli hienoa kuulla teidän kommenttinne vuosikertomuksesta. Teidän joukkonne tuntee hyvin kaupankäynti ja kaupankäytin jälkeisessä tilanteessa valitsevan kilpailutilanne tilanteet ja mitä fuusioihin tulee ja antitrustilainsäädäntöön, CDS, tietoihin ja kaikkiin muihin tämän tyyppisiin kysymyksiin. Kaiken tämän valossa voisitteko kommentoida MIFID ja MIFIR-tekstejä, artikloita 28, 29 ja 30. Siellä todetaan, että komissio haluaa rahoitusalalle kilpailukykyisemmät markkinat. Voisitteko kertoa valikunnallemme, miksi avoin pääsy, syrjimättömyys ja tämän tyyppiset laukiset ovat tar- tarpeellisia toimitus- ja selvitysasioissa ja kaupan jälkeisillä markkinoilla? Ja voisitteko kertoa, miksi yhtenäismarkkinoiden kannalta markkinoille pääsy ja tämän tyyppiset kysymykset ovat niin merkittäviä. Valiokunta on tehnyt lukuisia tarkistuksia, joilla on haluttu poistaa nämä pääsyä koskevat lausekkeet kilpailukysymyksineen. Vastauksena olisi meille erittäin mielenkiintoinen. Eva. Aitäh, et äh, lugupeetud härra volinik, et selline küsimus, mis puudutab... Komisjon ja sen Haluaisin esittää kysymyksen tulevaisuudesta. Kun puhumme kaudesta 2014-2020, niin oletteko te ja yksikkönne aloitteellisia ja toimitteko niin, että emme hyväksy sellaisia politiikkoja, jotka vääristäisivät kilpailua? Esimerkiksi maatalouspolitiikassa ja elintarvikepolitiikassa meillä on tiettyjä järjestelyjä, suunnitelmia, joista keskustellaan. Jäsenvaltiot laativat omaa politiikkaansa, joka sitten johtaisi siihen, että kilpailun vääristymä ikään kuin jää pysyväksi ilmiöksi. Kun ajatellaan suoria tukia viljelijöille – niin näyttäisi, että tähänkin on tulossa lisää siirtymäkausia, eli kaiken kaikkiaan 20 vuotta siirtymää. Mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen ja miten me voisimme jo tässä vaiheessa välttää sellaiset seikat, jotka johtaisivat markkinavääristymiin? Kiitos. Thank you, mitä tulee eh, ensimmäisiin kysymyksiin, ei tarvitse ennakoida yhtään mitään, koska jo vielä ei ole tullut minkäänlaista virallista päätöstä eikä mitään ilmoitusta tietenkään ole tullut. Ei. Miten tulevaisuudessa pankkia no, jäsensäännöstä harjoitetaan. Tästä nyt keskustellaan vasta meidän kannaltamme katsottuna. Ja myöskään ei ole saatu aikaan minkään tyyppistä ilmoitusta olen myös lukenut Espanjasta lehdistä, että viranomaiset Espanjassa ehkä haluavat ottaa uudestaan esille tämän mahdollisen yksityistämisen tai, tai kansallisen lentokentän rakenteen muuttamisen sektorilta löytyy, lentosektorilta löytyy moniakin tapauksia, jotka ovat avoimia, muutamia Espanjastakin, jotka koskevat alueellisia lentoasemia, lentokenttiä, tukia lentoyhtiöille, jotka käyttävät näitä paikallisia alueellisia lentokenttiä. Sitten on joitakin tapauksia, jotka on jo virallisesti avattu. Jotkut ovat valituksen asteella vasta, mutta vielä minulla ei ole minkäänlaista kantaa näistä. Sitten suora pelastusmahdollisuus pankkien kohdalla. Tämän otti esille ei vain pääministeri Espanjassa, vaan myös, mikäli nyt luin oikein tämän päivän lehtiä, Meksikosta – niin he, eh, komission puheenjohtaja, en ole varma, että tämä nyt oli ihan oikea tieto, uutinen. Joka tapauksessa tästä on puhuttu kyllä aikaisempina viikkoina euroryhmässä ennen kuin hyväksyttiin tämä pelastussuunnitelma Espanjan pankeille tai jollekin pankeille mitä tu- joidenkin analyysien mukaan ei ole mahdollista, että tämänhetkinen voimassa oleva lainsäädäntö, mm, mutta ei voida sulkea pois, etteikö tätä voitaisiin muuttaa. Puhumme kuitenkin vakausmekanismista, joka on tällainen valtion kanssa tehty sopimus, eikä komissiolla mitään aloiteoikeutta tässä. Se, mitä tässä sanottiin Mifiristä ja Mifidistä, herra Badar, um, minä en ole vastuussa julkista tuista maatalouden ja kalatalouden alueella. Tämä on yleinen poikkeus tästä. Omat muut kollegani ovat vastuussa. Komissaari Cholos ja komissaari Damanaki on saa vastuussa kalatalouspolitiikasta, joten minä en voi vastata näihin kysymyksiin, koska tämä kuuluu muiden vastuulle. Mitä tulee minun mielipiteeseen ja kantaani avoimesta pääsystä selvitystoimintaan tai keskusvastapuolien toimintaan, niin minä tuen täysin komission ehdotusta. Minä tiedän, että tämä on nyt teidän vastuullanne yhdessä neuvoston kanssa. Teidän pitää keskustella, säätää lakeja, mutta meidän ehdotuksessamme me täysin noudatamme syrjimättömän pääsyn periaatetta mitä tulee kauppa maksuihin ja syrjimättömiin sääntöihin ja lisenssikysymyksiin. Nämä ovat periaatteita, joiden puitteissa me hyväksyimme kielteisen päätöksemme Deutsche Börse-tapauksesta. Ja nämä on väitetty myös parlamentille ja neuvostolle josta voidaan sitten keskustella ja voitte tehdä lopullisen päätöksen tästä syrjimättömästä avoimesta pääsystä. Mielestäni nämä ovat hyviä, fiksuja periaatteita, minä täysin tuen tätä, mutta minulla ei ole mitään kykyä itse päättää ainakaan tässä yhteydessä. Thank you. The next... Kiitos. Seuraavat kolme. Rodi Kretzer and uh, Diogo Feo. Uh, grazie. Uh, eh, Sur commissario Almunia. Komission jäsen Almunia. Monet kansalaiset arvostavat työtänne ja he ymmärtävät, että kilpailukyky on kuluttajien intressien mukaista toisin kuin valtion tuet ja kilpailuvääristyminen. vääristyminen he eivät myöskään halua, että pankit epäonnistuvat. Jotkut puolustavat pankkien pelastamista, toiset vastustavat sitä, mutta useinkaan ei ymmärretä, mikä ero on rahapolitiikan ja toisaalta valtion tukien välillä. Sen he kuitenkin ymmärtävät, että on pieni yritys, kansallisesti toimiva yritys, joka on strategisen tärkeä maalle. Ja sillä on oma tietty roolinsa ja se saa valtion tukea. Mutta silloin kun kansalaiset näkevät, että uudelleen rakennemuutosvaatimukset esitetään ja kaikki vie kovin pitkään, he eivät tätä ymmärrä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy kahteen seikkaan. Ensinnäkin kuulisin mielelläni, mikä teidän nähdäksenne on riippumattoman valvontaviranomaisen ja kilpailuviranomaisen rooli jäsenvaltioissa. Onko mahdollista ylipäänsä, että tällainen viranomainen toimii puolettomasti? Missä maissa teidän nähdäksenne on eniten vääristymiä valtion tuissa? Sitten toinen kysymys. Joissakin maissa on pyritty oikaisemaan valtion taloutta, esimerkiksi Kreikassa, mutta voidaan avata, että kilpailun aikaansaamisessa on sielläkin edelleenkin valtavia ongelmia. Se tarvittaisiin uudistuksia, lainsäädäntöä pitäisi muuttaa ja ylipäänsä taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa on vaikeaa muuttaa markkinoiden toimintaa tai yhteiskuntaa. Voitteko kuvitella, että esimerkiksi komissio ryhtyisi lisätoimenpiteisiin tässä suhteessa? Diogo. Obrigado, Sharon. Senhor Comissário, queria começar por cumprimentar. Puheenjohtaja, komission jäsen. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja haluaisin käyttää hyväkseni paikallaoloanne ja esittää kaksi kysymystä. esittelitte meille kertomuksen, jossa analysoitte luottoluokitusmarkkinoita. Sanoitte, että ei ole mitään kilpailun vastaista toimintaa tai todisteita siitä. Komission ehdotuksessa tarkastellaan uudelleen luottoluokituslaitossääntelyä vuodelta 2009. Toteatte, että pyritte parantamaan kilpailuympäristöä markkinoilla – puhutte ajatuksesta jonkinlaiseen pakolliseen rotaatioon, kiertojärjestelmään. Katsooko komissio, että on ongelma, joka liittyy kilpailuun ja jota, joka olisi ratkaistava säätelyn avulla? Eikö olisi parempi toimia kilpailun edistämiseksi kilpailulainsäädännön puitteissa. Ja jos rikkomuksia on, niin sitten ryhdyttäisiin tarvittaviin toimiin. Tässä ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys liittyy ilmailusektoriin. Te puhutte yhteistyösopimuksista lentoyhtiöiden välillä. Tapauksessa, jonka itse tunnen parhaiten on TAP Portugalin ja Brussels Airlinesin välinen sopimus. Ja tämä koskee Lissabon-Bryssel-yhteyttä. Mitä komissio aikoo tehdä tällaisille yhteislennoille, co lennoille ja strategisille alliansseille? Mitä aiotte tehdä? Mitä tähän ensimmäiseen kysymykseen tulee? En nyt tarkalleen ymmärtänyt, mistä oli kyse. Viittasitteko te johonkin erityiseen kilpailutapaukseen? Mikä viittasit johonkin erityisen tapaukseen, voin vastata. Kyllä. Hän nyökkäilee. Ilmeisestikin näin oli voisitteko nyt selventää hieman, koska minä en ymmärtänyt. Mitä ne kahteen muuhun kysymykseen tulee? Kansallisten viranomaisten valvontarooli. Meillä ei ole juridisesti mahdollisuutta puuttua kansallisten kilpailuviranomaisten toimintaan. Kansallisten kilpailuviranomaisten tehtävä on pistää voimaan tai täytäntöön perussopimuksen artikloita 201 ja 202. Tässä suhteessa meillä on erittäin hedelmällistä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa Euroopan kilpailuverkoston kautta. Euroopan yhteisön tuomioistuin sitten päättää, onko kansallinen viranomainen pistänyt kunnolla täytäntöön Euroopan unionin lainsäädäntöä vai ei. Minulla on tietystikin mielipiteitä. Jotkut kansalliset kilpailuviranomaiset saavat enemmän rahaa kansallisista talousarvioista. Esimerkiksi osa toimijoista on vähemmän riippumattomia kansallisista viranomaisista tai hallituksista. Omalta osaltani relevanttia on se, mitä tuloksia kansalliset viranomaiset saavat aikaan, kun ne pistävät täytäntöön yhteisiä sääntöjä. Ja kun ne toimivat meidän kanssamme yhteistyössä ja ilmoittavat tällaisista ongelmatapauksista, yhteistyö kaikkien kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa on oikein hedelmällistä. Joissakin tapauksissa minua vain mietityttää se, pitäisikö meidän aktiivisemmin käyttää hyväksemme heidän maakohtaisia suosituksiaan eurooppalaisen talouden ohjausjakson yhteydessä. Voitaisiinko näiden suositusten kautta parantaa kansallisten kilpailuviranomaisten toimintaa? Tämä voisi olla yksi suositus ainakin yhdessä tapauksessa yhden kansallisen viranomaisen kohdalla. Niin ikään. Kun tarkastetaan Kreikan, Irlannin ja Portugalin kansallisia ohjelmia, joitakin kommentteja ja pohdintoja on kyllä esitetty kansallisten kilpailuviranomaisten toiminnasta eri tasoilla. Ei nyt muista väärin, tällä hetkellä menellään kolme tapausta, joissa yritämme käyttää hyväksemme tällaista painostusmahdollisuutta siten, että haluamme tarkastella sitä, miten kilpailuviranomaiset voisivat toimia paremmin. Mitä luottoluokituslaitoksiin tulee? Olen vakuuttunut siitä, että kilpailua pitäisi parantaa senkin osalta, miten luottoluokituslaitokset toimivat. Tästä olen täysin vakuuttunut. Toistaiseksi uskoakseni paras väline, jolla voitaisiin parantaa tätä kilpailupuolta luottoluokituslaitosten yhteydessä, voisi olla asetus. Asetus voisi toimia paremmin kuin se, että käytetään antitrusti-välineistöä. Toistaiseksi emme ole saaneet yhtään ainoa valitusta tästä, emmekä ole löytäneet riittävästi argumentteja, jotta olisimme voineet aloittaa ex officio-tutkimuksen artiklaan 201 ja 202 pohjalta perusopimuksessa. Kuten tiedätte, että komissio on ollut aktiivinen. Parlamentti on työstänyt myöskin tätä luottoluokituslaitoksia koskevaa asetusehdotusta. Nyt on tulossa kolme aaltoa ikään kuin luottoluokituslaitosten osalta. Tämä rotaatio esimerkiksi on otettu esiin ehdotusten yhteydessä. Ilmailupuolesta toteaisin, että tällä hetkellä työstetään tällaisia code share-sopimuksia, yhteistyösopimuksia lentoyhtiöiden välillä tietyillä reiteillä, mukaan ottaen sillä reitillä, kun te mainitsitte, TAPPin ja Brussels Airlinesin yhteistyösopimusta tutkaillaan niin ikään. Nähdäkseni noin 70 prosenttia Euroopan sisäisistä lentoreiteistä on vain yhden lentoyhtiön hallinnassa. Kilpailun kannalta kysymys kuuluu yhtäältä, voidaanko tarkastella, onko tapahtunut määräävän markkina-aseman väärinkäytöksiä ja onko mitään esteitä markkinoille pääsylle? Vastauksena herra Högmarkille oli juuri tämä. Monilla reiteillä ongelma ei ole se, että olisi esteitä, vaan ongelma on se, että kukaan ei halua jotakin lentoreittiä hoitaakseen. Yes, yes, please. Hmm? Hmm. Yeah. Just what, I'm saying is that's what... Mitä minä oikeastaan yritin sanoa, taikka kun vaalipiirin asukassa on tarkastettu, kuinka pankkeja pelastetaan niin poispäin, miljardia syydetään niille. Ihmiset eivät haluaisi omista taskuistaan tällaista rahoittaa, mutta kun on kyse omasta lentoyhtiöstä, ja muusta, niin ihminen saattaa jossakin vaiheessa sanoa, että no okei, nyt haluankin maksaa. Nyt odottelemme edelleenkin vastauksia. Malta, since, uh... Air Malta kysymystä työstetään. Tämä on tutkailtu jo pitkään ja toivottavasti tämä tutkailu saadaan kohta päätökseen. Tässä tapauksessa meillä ei ole kaikkia välineitä käytössämme, mikäli toinen osapuoli, eikä kansallinen viranomainen tässä tapauksessa, eli Maltan viranomainen, ei toimita meille riittävästi tietoa, tietoja, että olemme pyytäneet, eikä se ole samaa mieltä meidän kanssamme valtion tukisäännöistä. Silloin meidän täytyy jatkaa näitä neuvotteluita ja keskusteluita. Emme voi pakottaa viranomaista hyväksymään meidän ajatuksemme, vaan pikemminkin meidän täytyy pyytää mahdollisuutta keskustella kansainvälisen viranomaisen kanssa ja tarvitsemme lisää tietoa voidaksemme neuvotella, jotta sopimukseen Toivottavasti päästään tässä tapauksessa, niin kuin kovin monissa muussakin tapauksessa. Pankkien kysymys, kysymys on tunnettu tosiasia. Tässä meillä on todellinen ongelma. Suuremmalla osa talouden sektoreita voimme kuvitella yhteiskunnan ja sektorin tai yhteiskunnan, joka voi toimia ilman tätä tiettyä sektoria, ja ilman tiettyä taloudellista toimintaa, mutta rahoituslaitoksilla on niin merkittävä rooli, että ilman niitä emme voi elää, kasvaa ja luoda työpaikkoja, emmekä ylipäänsä toimia ilman rahoitusjärjestelmää, joka hoitaa tehtävänsä, eli rahoittaa reaalitaloutta ja varsinkin kriisin yhteydessä, rahoituskriisin yhteydessä. Meidän täytyy ryhtyä niihin ponnisteluihin, joihin nyt on ryhdytty kaikkine niiden ongelmien ja puutteiden ja ehtoinen, jotka mainitsin. Esimerkiksi julkinen tue, tuki, taakan jako ja kilpailun vääristymien ehkäisy. Ne ovat kaikki tarpeellisia toimia rahoitussektorilla. Viimeiset kolme kysymystä Venner Langen, Andreasen ja Galtieri. Venner. Äh, vielen Dank. Kiitoksia paljon, herra komission jäsen. Minulla olisi lisää kysymys teidän ensimmäiseen puheenvuoroonne, joka liittyy kortille tapauksiin. Herra Kluutte näihin jo viittasi. Mikäli nyt ymmärsin oikein, te sanoitte, että kartellia on elintarvikealalla. Voisitteko kertoa tästä enemmän, koska tänä aamuna meillä on tänä mielenosoitus, aivan kohtuuton sen, joka liittyy raaka-ainekeinotteluun. Te viittasitte Bayerin osavaltion pankkiin, Landespankkiin, ja sitten Dexian tapaus, Societe Generale, HSBC ja muuta. He, Rova Grös hyväksyi, edeltäinen hyväksyi näiden pankkien fuusiotapaukset 24 tunnissa. Miten te nyt arvioitte näitä juttuja jälkikäteen? Ja kolmas kysymykseni, kysymyskomplekseni liittyy tähän tarkasteluprosessin kestoon. Te viittasitte Nürburgringiin ja sen tarkastelun meneillään. Ja sitten McLaren tapaus Irlannista. Komissio puuttui tähän siksi, että Ryanair on jo viiden, on neljän vuoden ajan saanut laittomia valtion tukia eurooppalaisilta lentokentiltä ja todettiin, että tämä asia viedään loppuun saakka. Tiedän, että pari kautta aiemmin toiminut komissaari oli tätä hoitamassa. Voitteko kertoa nyt, miksi tämän asian käsittely on kestänyt näin pitkään? Kolmas komissaari olette jo, joka käsittelee tätä asiaa jo. Marta. Thank, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Te viittasitte hyvään mm, hyvin kokemuksiin tai tuloksiin. Puhuitte kasvunillisesta sanerospankista. Onko tämä tässä kaikki huonot uutiset pankkeista, joita tulemme saamaan, koska nämä stressitestit, ne, ne ei ole toimineet tehokkaasti, ei ole löydetty näitä ongelmapankkeja. Toinen kysymykseni, kun annetaan pelast, tarvitaan pelastusta pankeille ennen tai ennen kuin tutkitaan näitä syitä, jotka johtivat pankit näihin ongelmiin, se ei näyty, näy näyttää oikeudenmukaiselta tavalta toimia kilpailun kannalta katsottuna. Oletteko te sitä mieltä, että silloinkin kun tutkimus osoittaa, että vastuuttomuutta on ollut hallinnossa, pankissa, niin siltäkin nämä pankit pitäisi pelastaa. Kun ajatellaan sitä, että tämä tulee vielä huonontamaan velkatilannetta ja vajesuhdetta maassa, ja kolmas kysymykseni liittyy siihen seikkaan, että ennen kun olitte kilpailukomissaari, olitte komissaari, joka oli vastuussa talous- ja raha-asioista tämänhetkinen kriisi on tulosta eri tekijöistä mukaan lukien sääntelypuitteet, jotka komissio oli määrännyt. Onko komissio kokonaisuudessaan, tai hyväksyykö se eritykset, jotka tehtiin tämän puitteiston yhteydessä? Oletteko te tunnistaneet mitään vääriä äh, asetuksia tai huonoja asetuksia? Mitä aiotte tälle asialle tehdä? Kiitos. And, uh, Roberta. Ja Roberta. Grazie. Io ho una domanda su... Kiitos. Minulla olisi kysymys aivan erityisestä seikasta, jota kuitenkin halusin lähestyä yleisluontoisesti. Tämä liittyy tutkimuksiin, jotka komissio on aloittanut Outokummun tilanteesta ja sen ostoista teräs- yrityksen osalta, joka kuuluu Tyssen konserniin. En tietenkään pyydä teitä menemään yksityiskohtiin tutkimuksen suhteen, mutta näyttää kuitenkin selvältä, että tämä yritysosto pyrkii poistamaan markkinoita yhden suurimmista teräksen tuottajista. Kysymykseni liittyy siihen tapaan, jolla nämä periaatteet, eli artikla 102 toimii. Ja oikeastaan terästeollisuudessahan hyvin suuri osa kilpailusta tulee ulkopuolelta. Suuri osa terästuotannosta tapahtuu Kiinasta, Kiinassa. Ja tämän tapaiset menettelyt voidaan nähdä sellaisen alan konsolidointina, joka nyt on kovassa kriisissä ja kärsii. Miten komissio katsoo artiklan 101 ensimmäisen kohdan uudelleentarkastelua, tarkastelua, kun ajatellaan kilpailutilannetta Euroopan unionin sisällä. Ja tämä toinen kohta, joka ei sitten päde sopimuksiin, joilla pyritään parantamaan teknistä edistystä ja kilpailua. Yes, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Käytänkin nyt Espanjaa. Herra Langen. Näiden tap- valtion tukitapausten kesto, myös antitrustitapausten kesto, mutta aivan erityisesti te viittasitte valtion tukikysymyksiin. Se riippuu toisaalta kuinka monimutkainen tämä konkreettinen tapaus on, jota analysoida, minkä tyyppistä apua on myönnetty tai halutaan myöntää vastaavassa jäsenvaltiossa ja riippuu myös yhteistyöstä, jota jäsenvaltio harjoittaa. Sehän on meidän ainoa vastapuolemme silloin, kun tällainen tapaus, tutkimustapaus avataan. Jos mennään pidemmälle tutkimuksessa, silloin voimme jo kääntyä muidenkin osapuolten puoleen, mutta alun perin vastapuolena on jäsenvaltio. Ja joskus on huomattavia ongelmia kyseisen jäsenvaltion kanssa. Joskus on kyseessä valtion tuet, jotka johtuvat jostakin tuomioistuimen päätöksestä, joka pakottaa meidät avaamaan kyseisen tapauksen. Tämä koskee esimerkiksi Deutsche Postia mutta tässä hiljattain pidettiin aiheesta seminaari Brysselissä ja minä viittasin muutokseen menettelytavassa, jonka minä haluan ottaa mukaan, kun modernisoimme valtiontukijärjestelmää. Ja kyseessä on se, että me voimme suoraan kääntyä tahon puoleen, joka voi antaa meille tietoa, jos on niin, että vastaava jäsenvaltio tai kyseinen jäsenvaltio ei anna näitä, lähetä meille näitä tietoja. Ja eräs edustaja teidän maastanne, erästä Saksan ää, osavaltiosta sanoi, että olen täysin vastaan. Ainoa, jonka pitää antaa tietoa, on vastaava jäsenvaltio. Meidän täytyy löytää keino noudattaa tällaista ilmeistä pyyntöä jäsenvaltio, joka haluaa antaa tietoa, mutta meidän täytyy kuitenkin löytää sellainen keino, että voimme parantaa menettelytapoja, jotta voimme edetä asioissa ja nopeuttaa tapausten ratkaisua. Sitten tämä konkreettinen tapaus, jonka mainitsitte, me olemme ottaneet edes olemme nyt jo tutkimusvaiheessa pitkän prosessin jälkeen, jonka jälkeen sitten avasimme tämän virallisen tutkimuksen. Sitten mitä tulee seuraavan puheenvuoroon, täytyy sanoa, että nämä pankkien rasitustestit, stressitestit eivät kuulu kilpailu komissaarin vastuulle eikä komissionkaan vastuulle vaan tämän hoitavat kansalliset viranomaiset ja myös Euroopan pankkiviranomainen on mukana. Komissio on osallistunut joihinkin stressitesteihin ja antanut tällaisia oletusarvoja, mutta se ei ole saanut, sillä ei ole mitään suoraa tietoa rahoituslaitoksista, jotta se voisi suorittaa näitä stressitestejä itse se on valvojen tehtävä. Sitten toinen asia, joka voidaan paremmin tehdä, tästä varmasti olemme kaikki samaa mieltä, on se, että aikaisemmat tapaukset osoittavat, että niin kuin Espanjassa sanotaan, kun puhutaan suurista maatiloista, niin näitähän voidaan kyllä parantaa näitä stressitestejä. Se on ihan selvä asia. Sitten mitä tulee pankkikriisin syihin, tämä ei kuulu myöskään kilpailukomissaarin toimivaltaan, koska kun analysoimme tilannetta, niin on erittäin tärkeää, että mietimme, mitä, mitä annetaan vastineeksi rahasta – neuvottelumalli, sen pitää olla kestävällä pohjalla, joka velvoittaa luopumaan neuvottelulinjasta, joka oli selvästi haitallinen taloudelliselle terveydelle ja maksuvalmiudelle ja velvoittaa äh, investointeihin tai vaaditaan muutosta johdossa tai rahoituksessa. Tässä velvoitetaan moniin eri tapoihin ja näin sitten pikkuhiljaa meidän asian ytimeen saakka. Myöskään emme voi, paitsi jos saneraus suunnitelma, jonka jäsenvaltio antaa, joka apua pyyntää, jos se näin haluaa, niin muutoin emme voi muuttaa johtajia meidän päätöksestämme. Olen iloinen joka kerta, kun joku hallitus, viranomainen ehdottaa, että muutetaan huonoja hallin, hallin, johtajia. Ja tämä tuntuu minusta hyvältä asiana kansalaisena ja veronmaksajana, että näin vaidamme huonot johtajat hyvin. Mutta komissio ei tällaista voi mitenkään sanella aika päättää. Me emme ole mikään viranomainen, jolla on tällaiset toimivaltuudet riittävät toimivaltuudet muuttaa yksipuolisesti johtajia jossakin rahoituslaitoksessa tai muussa yksikössä. Sitten te kysyitte minulta juridista puitteista talous- ja rahaliitossa. Tämä kysymys pitäisi tehdä parlamentilla neuvostolle, koska juridiset puitteet laatii parlamentin neuvoston kanssa eikä suinkaan komissio. Mitä tulee herra Gualtierin kysymyksen, hän kysyi minulta tapauksesta, joka on tällä hetkellä keskustelun alla. Jos muista nyt oikein, olemme kakkosvaiheessa tätä ostoprojektia Kyse on tästä Tissen ryhmä ja Outokumpu-tapauksesta en, vo, en voita tähän mitenkään kantaa, koska keskustelut ja neuvottelut, neuvottelut ovat täysin kesken. Well, thank very much, uh, Commissioner. We... Kiitos komission jäsen. Muutama minuutti on vielä aika jäljellä, joten jos minä voisin vielä hieman painostaa teitä muutamassa kysymyksessä, jotka nousivat esille. To... Werner, halusitko vielä puhua No. Kyllä. Minulla oli kaksi kysymystä, jotka esitin, joihin komissaari ei ehkä halunnut vastata, eikä, tai sitten ei voinut vastata. Bayerin Landesbankin apu, Societe general sen tapaus ja sitten kartelimenettelyiden pontevuus elintarvikesektorille. Nämä ovat ne kolme kysymystä excuse me, excuse me, I have forgotten. Suokaa anteeksi, minä unohdin nämä kaksi kysymystä kolmesta. Kun ryhdyn vuoropuhelun teidän kanssanne, ensimmäiset sanat aina teidän kanssanne, kun puhun, jotka tulevat mieleen, ovat Nürburgring. No, KPC pistää täytäntöön, siis tehän tuntuu nimellä Credit täällä. Se pistää täytäntöön sitä päätöstä, joka tehtiin vuonna 2009, ja kuten sanoin aiemmin, en mainitsut KBCtä, mutta mukaan luettuna KBC on ollut mukana, kun olemme keskustelleet näistä investoinneista ja rakennemuutossuunnitelmista, joka kohdistuu KBC. -hän. Se on edennyt tyydyttävällä, täysin tyydyttävältä meidän kannalta. Ja toivottavasti näin tulee käymään loppuun saakka. Bayerin Landesbanka sen osalta Bayerin ja liittovaltion viranomaiset etenevät ovat vielä saaneet aikaan meidän kanssamme tästä saneeraussuunnitelmasta. Sopimus oli hyvin lähellä, mutta sitten viime viikkoina tapahtui muutoksia vastapuolen suunnalla. Toivottavasti nopeasti päästään sopimukseen tästä hyvin pitkästä, tämän pitkän neuvotteluprosessin jälkeen. Mukana on eri keskustelukumppaneita, Bayerin puolella varsinkin. On aika montakin lusikkaa sopassa sekä liittovaltion viranomaiset Saksassa että komissio ovat tehneet ankarasti töitä, jotta ratkaisu löytyisi tähän. Ja karteleista vielä elintarvikesektorilla. Muistan kertomuksen, muistan te kertomuksen, jonka mainitsin aiemmin. Monia kartelitapauksia on ollut, joista kansalliset kilpailuviranomaiset ovat tehneet päätöksen. En nyt muista yhtään EUn laajuista tai eu tasoista kartelitapausta, joka olisi liittynyt elintarvikealaan. Vielä kenties on aikaa tarttua kysymykseen, jonka nostitte aiemmin esille. Eli kilpailuviranomaisten rooli. Sanoitte, että komissio voi kenties käyttää näitä maakohtaisia suosituksia hieman enemmän hyväkseen kun pyritään saamaan toimia niissä maissa, jotka ovat jääneet jälkeen. Ja sitten vastaukseksi toiseen kysymykseen sanoitte, että voi valvoa, mitä me teemme lainsäädännössä yhteispäätöksissä. Se pitää paikkansa. Minua kiinnostaa se interaktio, jota meillä pitäisi olla. Toisaalta 119 artiklan puitteissa perussopimuksessa, eli meillä pitäisi olla talouspolitiikkaa, joka on sopusoinnissa avoimen markkinatalouden periaatteiden ja avoimen vapaan kilpailun periaatteen kanssa. Meillähän on euroalueen suosituksia, jotka toteavat, että palvelusektoria pitää avata. Ja aivan niin kuin sanottiin, meillä on haasteita sen suhteen, että MIFIDin kautta pitää olla myös keskusvastapuolella avoin pääsy markkinoille. Sektorikohtaisessa lainsäädännössä ei voida sitten mennä näihin vaatimuksiin, jotka juontuvat perussopimuksesta tai talouspoliittisesta sopimuksesta. Voitteko kommentoida tätä? Uh, Olemme puhuneet tästä monissa yhteyksissä keskenämme ja Tiedätte, kuinka olen kuinka pitkälti olen samaa mieltä tästä pyynnöstä, joka koskee vapaata pääsyä palveluun, vapaasta avoimesta taloudesta ja kilpailusta eri palveluiden välillä mukaan lukien rahoituspalvelut ja rahoitusinfrastruktuurien välillä myös. Mutta mitä en voi teille luvata on, että pystyisin vakuuttamaan 27 valtiovarainministeriä – ja kaikkia tämän parlamentin jäseniä, että he tukisivat sataprosenttisesti komission ehdotuksia, koska komission ehdotukset tässä mielessä ne otettiin esille parlamentin jäsenen puheenvuorossa, kun puhuttiin MIFIDistä ja MIFIDistä, ja MIFID liittyy täysin näihin tavoitteisiin, tai täyttää ne meidän suosituksissamme, niin kuin juuri äsken sanoin, siellä on monet maat saavat näitä suosituksia koskien koko palvelusektoria, ei vain rahoituspalveluita, ja me pyydämme, että jäsenvaltiot olisivat paljon kunnianhimoisempia ja aktiivisempia, kun täytäntöön panevat palveludirektiiviä ja avaavat palvelusalaa, koska tämä on se sektori, joka auttaa meitä vieläkin enemmän ja nopeammin pääsemään takaisin kilpailukyvyn, dynamiikan, kasvun tiellä ja niin edelleen. Joten välineen kannalta katsottuna me yritämme käyttää sitä mahdollisimman paljon tämän suuntaisesti ja olen sitä mieltä, että rahoituspalvelusektorilla niin kuin viittasin alun perä, alkuperäisessä puheenvuorossanakin tänään, ei ole kysymään fuusion vaan myös joistakin erittäin tärkeistä antitrustitapauksista. Jotkut niistä etenevät ovat jo pitkälle edenneitä, julkisesti ne ovat tunnettuja kysymyksiä, jotkut taas jo äsken viittasin ohi menneen, kun vastasin tässä yhteen kysymykseen, niin työstämme niitä ko- kovasti tällä hetkellä. Meidän velvollisuutemme tämä, velvollisuutemme tämä mielestäni on, ja toivottavasti saamme aikaan yhtenäisen näkemyksen sekä parlamentin neuvoston että komission kesken koskien antitrustivälineitä ja siihen liittyvää sääntelyä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Velvollisuuteni on vielä lukea aika pitkä ja monimutkainen aikataulu siitä, mitä tapahtuu. Ensinnäkin teidän kilpailukertomuksenne julkaisu vuodelta 2011, jonka tänään esittelitte meille. Mietintöluonnos oma-aloitteisesti 17. heinäkuuta ja sitä käsitellään sitten 3. syyskuuta – sitten kilpailupolitiikka työryhmä 18. syyskuuta, tarkistukset mietintöön 20. syyskuuta mennessä ja sitten valiokunta käsittelee niitä 15. lokakuuta. Ekon äänestää 20. tammikuuta 2013, täysistunto käsitteli helmikuussa 2013. Muistutan, että oma mietintö kattaa paljon erilaisia kilpailuelementtejä, eikä pelkästään toimi vastineena teidän kilpailukertomuksellenne. Meillähän on niin paljon sanottavaa kilpailusta, että teemme varsin kattavan mietinnön. Tämä on siis menettely. Kiitos kovasti komission jäsen siitä, että olette aikanne ja hyviä vastauksia meille tarjonneet. Kiitos. Um, right, we'll just take a couple of minutes now. Muutama minuutti aikaa, jotta kaikki saavat äänestyslistansa esille. Nythän on äänestykset vuorossa. Jos asetatte kortit koneeseen, Okay, um, if you could plug your... No niin, jos nyt voitte laittaa äänestyskortit koneisiin ja otetaan testiäänestys, niin tiedämme, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Jos nyt sitten iloista nappulaa painaisitte. Mm. I can't see how many people have voted on this one. Okay, so far I think we've got 40 cards plugged in, 26. Nyt on 40 korttia koneissa. 28 on nyt äänestänyt 41 korttia. Ei vielä suljeta. 35, 36, 37, 38. I never know whether the Johtuuko tämä viive nyt teistä vai koneista? Four people. Neljä ihmistä ei ole vielä äänestänyt. Kolme ei ole äänestänyt. Kaksi. Yksi. Okay, well that's probably good enough to go. Kai tämä nyt riittää jo, jotta voidaan aloittaa. Mielenkiintoista. Okay. Right. Okay. We ready? Ready to go? Ready. Yeah. There are two amendments last minute. François is going to sit next to you. And okay. Uh, and I'm also told before we just start. Ennen kuin aloitamme, minulle kerrottiin, että nyt on 41 iloista henkilöä, ei vain 41 äänestäjää, 30 ja risat tyytyväisiä. Meillä on suullisia tarkistuksia Klintsiltä ja hän saa puheenvuoron sitten, kun siinä kohti ollaan menossa äänestyksessä. Niistä ei ole nyt kopioita jaettu. Olemmeko valmiita äänestämään? Hyvä. Kompromissi A. Yeah, this is the regulation. No niin, asetus on kyseessä, eikö niin? Um, compromise A. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty. No niin, tarkistetaan se. Äänestys päättyy. 35 puolesta ja 8 vastaan. Kompromissi B kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Nyt kompromissi C kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt suullinen tarkistus Aldelta. Tämä on paperilla, eikö niin? Kompromissin C-alla paperilla. Ei. Tämä on lisäys niin, että O-mekanistikli-sanat sisällytetään artiklaan 5a kompromississa C, josta juuri äänestettiin, eikö niin? Puolesta lisäämme sanan O-mekanistikli. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Harmi, koska se oli tässä CRDssä riittää riittävyys pääomavaatimusdirektiivissä. Nyt kompromissi D puolesta. No niin, hetkinen. I'm just trying to work out the order of this. Yritän nyt vain selvittää järjestystä. Äänestetään kompromissista ensin, aivan niin kuin ajoinkin, ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lisätään sanat European Central Bank at various places. Tämä lisätään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi E, joka on yksinkertaista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää. Luulakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 26.18. Kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt suullinen tarkistus kompromissiin F joka on siis muutaman kappaleen lisäys puolesta. Suullinen tarkistus vastaan tyhjää hylätty. Nyt menemme kompromissiin G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 308. Otetaanko suullinen tarkistus tämän kanssa? No, okay, first of all... Ei. Ensin tarkistus ilman suullista tarkistusta puolesta. Perustarkistus siis. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt puolesta suullinen, suullisilla muutoksilla. Vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty suullisella tarkastuksella. Nyt tarkistus 31. Wayne Haluaisin vetää pois tämän 31. Oh, right. The rapporteur has with... Esittelijä vetää pois tarkistuksen 31. Kaksi muuta on rauennut, joten nyt kompromissi J. Siinäkin on suullinen tarkistus. First part. Ensimmäisessä osassa. Wolf, haluaisitko selittää? We, um, I... Kyllä. Ehdottaisin, että lisäämme 2a kohtaan seuraavat sanat for unsolicited credit ratings ja niin poispäin. Eli ennen lausetta unsolicited credit ratings, eli sellaiset luottoluokitukset, joita ei ole pyydetty. That. Onko vastustusta? Ehdotan, että toimitaan niin, että kun olemme äänestäneet ensimmäisestä osasta, äänestetään sitten erikseen tästä tarkistuksesta. Näinhän me olemme aiemminkin toimineet. Eli ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt muutos, että on nämä pyytämättömät ja niin edelleen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Uh, second part. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus 273, joka on poisto. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt suullinen tarkistus, joka teillä on Aldelta, että lisätään muutama sana puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt tarkistus 297 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt 300 ei vaan se raukeaa. Eli 298 ei, jos hyväksyt 298 puolesta. Vastaan. Tyhjää. EPPkö kannatti tätä? Selvä. Eli hyväksytty. Tässä tapauksessa 299 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 301 yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tällä kertaa. 331 puolesta vastaan tyhjää. No niin, taas hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 342 suullisella tarkistuksella. Eli, eli perusversio ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lisätään, ei vaan muutetaan standardization ja sen siellä harmonisaatio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 taitaa olla seuraavana. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi N kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 367, 367 puolesta 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt suullinen tarkistus Guelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38. Toinen osa. Vastaava osa puolesta. Hyväksytty. 3. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Mitä? Was that only the second part? Oliko se vain ensimmäinen osa vai? E-, en minä vielä siellä ole. I'm still here. Okay.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 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Kompromissi R kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S toisella sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 407 seuraavan sivun yläosassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T suullisella tarkistuksella. Haluatko selittää, Wolfin? I would like to add the... Haluan. Osin sitä seuraavat sanat. Great rating and creating outlooks shall also be presented. Eli haluan lisätä sanaa, että o, sanan also indicating the probability of default in poispäin. Eli also on tämä uusi sana tässä. Ensin otetaan ensimmäinen osa ja sitten äänestetään ylimääräisestä also-sanasta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lisäsana also puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi U kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45, joka sopii yhteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi tarkistus ei sitä hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 60 puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 60. Have you voted? Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 23, 22. Se oli siis tarkistus 60. Tarkistus 2. Puolesta. A, se raukeaa. Pahoittelut. 61 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Z puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta tarkistamme. 105. Voted, votes closed. Äänestys päättyy. Olin väärässä, hyväksytty, ääni 27, 17. Luin yhtä ryhmää väärin. No sitten 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, se olisi rauennut muutoinkin. No niin, joka tapauksessa raukesi. Sata viisitoista. Number four, number four. No, no, it was because air was Oh, it falls. Ahaa, se raukeaa. Niin ne kaikki, kaikki raukesivat. Eli jos nelonen hyväksytään, niin nämä raukeavat. Nämäkinkö raukeavat? Well, no, they say fall if amendment four is adopted. Tässä sanotaan, että raukeaa, jos nelonen hyväksytään, koska kompromissi R hyväksyttiin. Kyllä ne varmasti raukesivat. Eikä näin ehkä kuitenkaan ole sitten. Mutta esittelijä sanoo, että kyllä ne raukeavat. Seuraavaksi 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 120 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 on rauennut, 122 raukeaa, nyt 123 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 124 raukeaa, tarkistus 6. Ensin itse tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt suullinen tarkistus, jolla poistetaan muutama sana esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133, kunhan se löytyy puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uskon, että 127 ei sitä hyväksytty, nyt täytyy palata 128 ja niin, niin poispäin. Hetkinen, jos hyväksytään, niinpä niin, niinpä niin, hypätään takaisin. Olette aivan oikeassa. 128 tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 129 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 100 ja raukeaa, jos 130 raukeaa siis. 131 raukeaa. Aha, haluatte tarkistaa 129. 129 tarkistetaan. Is everybody Äänestävätkö kaikki? Nyt 129 tarkistus on vuorossa. got four more people to vote. Vielä neljä puuttuu. Vielä kolme. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Viimeinen mahdollisuus painaa nappia. Hyväksytty. Äänin 26.18. 133, hän äänestettiin jo, se otettiin vähän väärässä järjestyksessä. 134 raukeaa, nyt 135 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 158 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 159. Aha, tarkistus 158, siellä kuului. Tarkistetaan 158. This is where some group swap sides again. No niin, taas. Ei. 23 puolesta ääntä ja 19 vasta ääntä. Kyllä vain. Täällä ryhmät hieman vaihtoivat käytöstään. 159 puolesta. Vastaan. En osaa sanoa. Voimmeko tarkistaa? 159. Mm. Um. Uh, and that's rejected. Hylätty aina silloin tällöin käsiä pitää no, nostaa ja arvailu käy vähän vaikeaksi. 160 puolesta. Vastaan. tyhjä. Luulisin, että se oli hylätty, mutta tarkistetaanpa. Nyt on kaksi minuuttia jo pieleen minulla. Somebody's bothered to put an amendment in. Niin, no, joku on vaivautunut tekemään tarkistuksen, niin kyllä sitä äänestäkin pitää. Mehän äänestimme ja tulos on tässä. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 hmm. raukeaa, jos kaikenlaista hyväksyttiin. 162 raukea näin ollen, koska nämä muut hyväksyttiin. 164kin raukeaa. 165 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Ei, en ole varma. 168 on seuraavana, koska tämä hylättiin. 168 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 170. you voted? Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 27.19. the... If adopted, go to 171. If adopted. Is that what they meant? Yeah. And then Why? Because they are falling compatible. It says if adopted, 682. Yeah, but it wasn't adopted. It wasn't. It fell. Okay, that's fine. No, no problem. So we just, just, just cross, cross checking. Niin vain tarkistimme tätä logiikkaa, mutta kyllä tämä nyt oli aivan Oikein nyt mennään tarkistukseen 171, joka on rauennut, koska toinen hyväksyttiin. Sitten 174 ja 75, mitä niille tapahtuu? Ovatko nekin rauenneet vai äänestetäänkö? Voimme äänestää niistä. No niin, 174 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 on rauennut. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188, 89 raukeavat. 11 raukeaa. Nyt 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 vastaan, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koneella näin muutetusta tekstistä äänestämme. That's 36. 38 puolesta, 5 vastaan, 3 tyhjää ääntä. Nyt sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Two more to vote. Any... Vielä kaksi on äänestämättä. Äänestys alkaa jo päättyä. 37 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Selvä. Siinäpä se. Meillä on vielä jäljellä joitakin asioita. Ei tämä direktiiviosuus tästä, mutta tämä äänestyslista on lyhyehkö. Toivottavasti kaikki ovat valmiina. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Voisiko Jean-Paulkin äänestää? Tarkistus 2. Nyt on kyse direktiivistä. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti näin muutettuna. Vielä yksi ääni. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 39 puolesta, kolme vastaan, neljää tyhjää ääntä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys, siitä äänestys Kolme on vielä äänestämättä. Vielä yksi ääni jostakin. Selvä äänestys päättyy. 38 puolesta, kolme vastaan ja neljä tyhjää ääntä tällä kertaa. Nyt voi taputtaa. Hienosti hoidettu, Leonardo. Selvä. Leonardo, oletko sinä sanoa jotakin tähän väliin vahvistaaksesi sen, Haluatko nyt ryhtyä neuvotteluiden ensi, ensimmäisessä käsittelyssä? Grazie. <clears throat> Grazie, Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Ehdottaisin, että aloitamme neuvottelut välittömästi, mutta haluaisin kuitenkin tarttua tilaisuuteen ja kiittää kaikkia kollegoja, aivan erityisesti varjoesittelijöitä ja heidän avustajiaan. Erityisesti haluaisinkin mainita kollegamme Miguel Portasin, joka aloitti tämän työn yhdessä kanssamme. Ikävä kyllä, emme sitä voineet sitten yhdessä lopettaa. Ja haluaisin myös kiittää sihteeristöä, Clairea ja Françoata heidän kärsivällisyydestään ja pätevyydestään. Vielä on paljon työtä jäljellä, mutta uskon, että se, mitä tähän mennessä on saatu aikaan, oiva alku. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Eli kenenkään ole mitään sitä vastaan. Noitamme tässä normaali menettelyä ja nimitämme neuvotteluryhmän, jossa mukana puheenjohtaja, esittelijä ja että Mandaatti on se mietintö, josta juuri äänestettiin. Ja tietystikin, niin kuin tavallista on, me tulemme sitten raportoimaan valiokunnalle ja koordinaattoreille ja mikä olette paikalla puheenjohtajan ilmoitusten aikana, voin aina kertoa, missä mennään neuvotteluissa. Joka tapauksessa pidämme teidät ajan tasalla, joten kiitoksia tästä. Nyt voimme siirtyä eteenpäin kohtaan 14. Kyseessä on Euroopan tilasto-ohjelma 2013-2017. Ovatko kaikki valmiina? Tarkistus 1. Budjettivaliokunnan lausunto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. budjettivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivaliokunnan tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hylättiin. Joten siirrymme Työllisyysvaliokunnan tarkistukseen kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolivaliokunnan nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivaliokunnan viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjettivaliokunnan numero 6. Ei kun tässä lukee, että ei ole yhteensopiva A taikka 11 kanssa. Joten tarkistus 5 sitten, eikö niin? Tarkistus 4, koska se on yhteensopiva. No työllisyysvaliokunnan nelonen sitten. Työllisyysvaliokunnan nelonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan numero 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan koneellisesti. Kyllä se käy. Kaikki nyt riippuu Aldesta. Joku jätti äänestämättä ilmiselvästikin. Jätti sala äänestämättä, koska minä en ainakaan nähnyt. No äänestä nyt sitten. Oletko kaikki äänestäneet?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 Nyt siirrymme d Ei mennäkään. Työllisyysvalikunnan numero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava ei ole yhteensopiva tarkastus viisi kanssa, mutta mitä tehtiin viitoselle? Mitenkäs sille kävikään? Voi kun nämä ohjeet olisivat loogisemmat. No, tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten viitonen raukeaa. Ja siirrymme tarkistukseen 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivaliokunnan numero 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 ilmeisestikin raukesi, joten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivaliokunnan 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Budjettivaliokunnan tarkistus 18 on kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 3012 äänin. Kompromissi H, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti valiokunta 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt meillä on suullinen tarkistus EQR-ryhmältä. Where appropriate sanat lisätään puolesta vastaan tyhjää. Aika tiukaksi meni, joten Tarkistetaan tämä koneellisesti. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta 22 vastaan. Sitten seuraavana vuorossa on suuren tarkistus C. Puolesta vastaan Nyt en oikein ymmärrä, mitä kansanpuolueen riveille tapahtui. Oletteko te puolestaan? No, otetaanpa uudestaan koneellisesti, koska tämä nyt meni hieman hämmentäväksi. Hyväksytty 26 puolesta 18 vastaan. Sitten tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivaliokunta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 budjettivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, työllisyysvaliokunta 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvaliokunta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, työllisyysvaliokunta 15 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan koneellisesti työllisyysvalikunnan tarkistus 15, koska kädet nousivat kovin vastahakoisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 19 vastaan. Työllisyysvalikunta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunta 18 vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Työllisyysvaliokunnan tarkistus 21. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 20 vastaan. Työllisyysvaliokunta 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti myös tarkistus 24 työllisyysvaliokunnalta. Äänestys päättyy. 23 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Työsvaliokunta 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunta 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunta 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 työllisyysvalikunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta. No tarkistan koneisesti tarkistus 41. Luulin, että kolme ryhmää oli tässä yhtä mieltä asiasta. Tämä on hieman, täältä käsin on hieman vaikea nähdä. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Selvä pyy. Työllisyysvaliokunta 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 29 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 43 puolesta vastaan. Sosialistit eivät enää nosta kättä. En minä voi pelkästään äh, esityslistasta lukea, mitä esittelijä sanoo, joten voisitteko äänestää 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunta 30 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty työllisyysvaliokunta 34 puolesta. Miksi sinä huidot siellä? 34. Otetaan uudestaan. Työllisyysvaliokunta 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Voi hyvänen aika. Minä en ikinä näe Alden käsiä. Se on se ongelma tässä. Mikäli useampi viitsisi äänestää, niin tämä olisi helpompaa. Koska Maria nyt istuu ollen edessä, en näe miten ollen kädet sillä viuhuvat. Työllisyysvaliokunta 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt viimeinen sivu vihdoinkin. Työllisyysvaliokunta 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten koko teksti näin muutettuna koneäänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? 43 puolesta ei vasta ääniä eikä tyhjiä ääniä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys, siitä äänestys. Täällähän ollaan suorastaan yksimielisiä, huolestuttavan yksimielisiä jopa. Äänestäkää nyt hyvät ihmiset, älkää nyt väsykö viime metrillä, painakaa nappulaa. Neljä ääntä vielä, neljä vielä, painakaa. Oletko kaikki äänestäneet? kun täällä on kolme vastarannan kiiskiä. Aitko sinä nyt äänestää vai et, koska minä suljen äänestyksen nyt. Ja äänestys meni muuten nyt kiinni. 40 puolesta. Ei vasta ääniä. Esittelijä, haluatteko sanoa jotakin tästä ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta? Edward, ole hyvä. Yeah. I can confirm there will be a first. Voin vahvistaa, että ensimmäinen käsittely kyllä tulee. Uh, right, so uh, as, as usual, the composition of the negotiate... Niin kuin yleensä, neuvottelutiimi johtaja mukana on sitten varjoistelijat ja sitten mandaattina on juuri tämä mietintö, josta äänestimme, ja sitten me raportoimme koordinaattoreille ja koko valiokunnalle, niin kuin yleensäkin on tapana. You, when you have had... Voinko vain kysyä Sharon, että kun on kymmenen rinnakkaista trilogia, halusin vain tietää, että kun on yksi tai kymmenen samanaikaista trilogia, niin onko suhdeluku yhden suhde kolmea vai mikä? Buy ten, get one free, yes. Osta kymmenen saa yksi ilmaiseksi kaupan päälle. Vähän niin kuin eurokolikot juuri tässä heitin kruunelaava klaava. Enpä usko, että tulen näkemään niitä yhtään vähän aikaan, paitsi tässä trilogissa. Sitten johonkin ihan muuhun. Nimittäin. Kumpa nyt tietäisinkin, mistä on kysymys. Ai, tässä on kyse tilinpidosta, tilinpäätöksestä. Wolf Klinsin mietintö tai lausunto. Sen tarkoitus yksi. Asortikin pois. Hyvä. Sitten tarkoitus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa 49? Open the vote. Äänestys alkaa. Okay, so everybody voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty 18 puolesta, 21 vastaan. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni se on hylätty samanlainen mistä, mutta tarkistamme, jos sopii. Täytyy tarkistaa. This is Is I can't see. Oh. That's carried. Hyväksytty. Anteeksi nyt, mutta menikö tämä liian nopeasti? Pitää ottaa tämä vielä uudestaan, koska pääsihteeri keskeytti äänestyksen, vaikka vielä ehkä äänestettiin, jos avaamme uudestaan äänestyksen. Ja nyt on yksi ääni liikaa. No ei, selvä. Okei, okay. Keep on voting. Voi. No niin, painakaa nappia. Kaksi vielä puuttuu. Ehkä ette halua äänestää. Sitten suljetaan äänestys. Hyväksytty. Siltäkin yhdellä äänellä, joten ihan ok. Voittekin viaton loppujen lopuksi sitten 51 puolesta vastaan Haluaisin hiukan sosiaalisia käsiä ylös. En voi nähdä, mitä oikein tapahtuu puolestaan. Et Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 52? Item is voted, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme kuitenkin. This is a check on 50. 54 koneäänestys. Right. Have uh, you Onko ääntä annettu? Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 22 vastaan. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää näyttää sekavalta. Voimmeko tarkistaa 57? Has everybody Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. 11.25. Ei se niin sekava tulossa 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 74 puolesta ai se raukeakin anteeksi 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 hetkinen hetkinen 77 Ai se raukea, kyllä. Siis 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se näyttää hylätulta, mutta on nyt parempi tarkistaa. Onko äänestys, äänestys päättyy? Hylätty. 18 puolesta 20 vastaan. Sitten sitten siirrytään kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vuorossa kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää en oikein näe, mitä ECR puuhailee. 117 puolesta vastaan tyhjää. Minun kyllä täytyy tämä tarkistaa 117. Sata seitsemäntoista. Vai eikö ole äänestys auki? Onko äänestetty? Äänestys päättyy hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 aina se onkin samanlainen. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vuorossa 140 140 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä on kyllä hyväksytty. Voimmeko tarkistaa 140 vielä? Safety voted, votes. Kahdennestettu äänestys päättyy, hylätty. 141. Ai se onkin samanlainen sitten. Sitten 144 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja G-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta. Ai eikö? Mm-hmm. se siis raukeaa. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 hetkinen. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. H-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. 26, siitä kyllä nyt pitää äänestää. Voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Päätös kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta, vastaan tyhjää. Nyt en kyllä tiedä, miten sd ryhmä tässä äänesti. Voimmeko tarkistaa 31? Onko hänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta 20 vastaan. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestetään koko muutetusta tekstistä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 4 tyhjää. Kukaan ei vastustanut. Onnittelut. Wolfille. And that doesn't lead to a trilogue, I'm pleased to say. Ja on mukava todeta, että tri- trilogia ei tarvita. Sitten on vielä kyllä yksi äänestys, eikö se missä se on? Coming, coming. <laughs> Thank you. Okay, so this is Serpa's. Tämä on Sirpan lausunto, koskee avoimuusvaatimuksia, joten valmiina lähtöön. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi A puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan tämän tuloksen. Äänestys alkaa. Yeah. 70 voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty 17.20. Olemme ehkä toimineet tässä ihan johdonmukaisesti. Sitten 45. Voimme äänestää siitä 46 ja 7 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kaikki kolme. Ja Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 4 puolesta. Vastaan. Asia raukeakin, anteeksi. Sitten 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 52 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 53 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 54, 57 asti yhtenä ryhmänä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 58 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 59 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oh, now we have... Nyt vielä suullinen tarkistus, joka korvaisi viittaukset. Forumissa tulee access point puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan. Mitenkään sosiaaliset ovat äänestäneet tässä vai puolesta? Selvä. Hyväksytty. Sitten voimme äänestää koko tekstistä muutetussa muodossa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 34 puolesta, yksi vastaan ääni ja kolme tyhjää. Hienoa. Kiitoksia kaikille. Muita kysymyksiä, asioita ei ole. Ja seuraava kokous maanantaina 25. kesäkuuta. Kiitoksia kaikille.